Well, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, on ilo aloittaa iltapäivän kokouksemme. Ensimmäinen kohta koskee esityslistan hyväksymistä. Toivottavasti kaikki tiedätte, että ensimmäinen kohta koskee Euroopan unionin avaruusohjelman luomista, Euroopan unionin avaruusvirastoa, toinen kohta neuvoston asetus, jossa kysymys on Ingolinan ydinvoimalan purkamisesta ja jossa kumotaan neuvoston asetus 1369 vuodelta 2013 ja kolmas kohta. Keskustelu, joka koskee Horisontti Eurooppaa, EUn tutkimus- ja innovaation huippuosaamista. Onko muutosehdotuksia tähän ohjelmaan? Onko kommentoitavaa? Näin esityslista on hyväksytty. As for approval of minutes of meetings from the 3rd of... 3.9 pidetyn pöytäkirjan, kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen, vastustaako joku tätä? Ei näytä olevan kommentteja, jos kukaan ei vastusta. Kokouksen loppuun mennessä pöytäkirja on hyväksytty. Näin voimme aloittaa. Ohjelmamme ensi kohdasta. Avaruusohjelman luominen unionin ja Euroopan unionin avaruusohjelma virasto. Esittelijänä Massimiliano Salini. Prego. Kiitoksia. Tässä on strateginen osuus ja olemme saaneet tarkistuksia kollegoilta ja niitä juuri käsittelemme. Tarkistuksia tuli yli 550 ja ensimmäinen varjoesittelyjen kokous jo järjestettiin ja toinen on tulossa keskiviikkona. Ja haluaisin korostaa, että nyt on tapahtunut lähentymistä, kun ajatellaan eri tahojen kantoja. eri toten tässä kaikkein hankalimmassa kohdassa – eli hallintoon liittyen. Siihen liittyen olemme saaneet toista sataa tarkistusta, siis pelkästään hallintoon liittyen. Ja nyt kun laadimme kompromissitarkistuksia, hallintokysymyksissä Suhtaudun myönteisesti komission ehdotukseen, eli että selkeytetään vielä tehtävänjakoa komission Euroopan avaruusalmaviraston välille ja ESAn välille. Tavoitteena on se, että vältetään turhaa päällekkäistä ja kallista työtä. Ja tämä on mahdollista, kun vahvistetaan virastojen toimivaltuuksia. Tätä asiaa on käsitelty paljon ja olemme korostaneet tiettyjä tärkeitä seikkoja. Ja ilmeisesti kollegatkin ovat varjoiteltu hyvin pitkälti samalla linjalla. Tämä liittyy esimerkiksi tähän downstream-kysymykseen. Se on meille hyvin keskeinen haaste Euroopan unionissa. Historiallisesti, kun ajatellaan Galileo-ohjelmaa, niin meillä on valtavasti upstream-kapasiteettia, ja meidän täytyy nyt panna täytäntöön osiota, jota kutsutaan downstream-osioksi. Ja meidän täytyy olla yhteydessä teollisuuteemme, joka pystyy hyödyntämään satelliittiinfrastruktuureita, joita tulemme luomaan. Eli on ihan hyvä, että virastolla on toimivaltuuksia näissä asioissa. Ja sitten Esan rooli. Sehän on historiallisesti ollut kumppanina myöskin tutkimus- ja innovaatiokapasiteettien osalta. Ja tekninen osio Euroopan avaruusstrategiassa – Se on ihan selvää, mutta meidän täytyy vielä selventää virastojen välisiä toimivaltuuksia. ESAhan on virasto, jossa on paljon jäsenvaltioita, ei kuitenkaan kaikkia, ja osa, jäsenval- osa jäsenvaltioista on sellaisia, jotka eivät kuulu EU-hun. Eli tätä pitää vielä oikeudellisesti selventää. No sitten vielä lyhyesti talousarviosta. Avaruusohjelmalle myönnetyt varat ovat tyydyttävät. Olemme saaneet 16 miljardin ehdotuksen komissiolta. Se on tietysti hyvä uutinen verrattuna menneisyyteen. Ja tarkistuksissa henkilökohtaisesti tuen sitä, että hiukan keskustelemme lisää uusista hankkeista. Niillähän on varattu hyvin rajallinen budjetti, koska komission ehdotuksessa ainoastaan 500 miljoonaa on myönnetty GovSatcomille ja SSAlle. Ja kun olen puhunut kollegoiden kanssa, niin jotkut ovat ottaneet esille että jos budjetti on näin alhainen, niin sitten ehkä uusia hankkeita ei välttämättä kaikkia edes aloiteta, koska jos tämä summa pitää jakaa moneen osaan, niin se ei välttämättä riitä kaikkeen. Eli itse tein tästä ehdotuksen ja pyrimme saamaan 600 miljoonaa Gopsatcomille ja 600 miljoonaa SSA-hankkeelle. Eli se olisi hiukan pieni korotus yleisbudjettiin. Tietysti kaikki työ, jota nyt tehdään, tähtää aina siihen, että annamme prioriteetin ja vahvistamme yhä enemmän historiallisia perinteisiä hankkeita, eli Galileo ja Kopernikus toisaalta. Kiitos. For introductory remarks, uh, I will... Kiitoksia näistä tästä johdannosta. <clears throat> Haluaisin muistuttaa, että on uuden avaruusohjelman ensimmäinen kokous pidettiin heinäkuussa ja tähän asiaan liittyvä toiminta on ollut jo aika intensiivistä, aivan kuten mainitsitte. Paljon tarkistuksia on esitetty ja meillä on käytössämme 40 minuuttia, mikä merkitsee sitä, että Täytyy siirtyä tämän johdannon jälkeen suoraan itse aiheeseen. Varjoesittelijät tai heitä korvaavat, teillä on kaksi minuuttia aikaa esittää näkemyksenne. Edustaja Moody ensimmäisenä. Kiitoksia. Minä tässä tosiaan puhun äh, Kreelin äh, puolesta, joka on SD-ryhmämme varjoesittelijä. Hän ei tänään pääse paikalle valitettavasti, mutta on tehnyt tiivisti yhteistyötä esittelijän kanssa. Ja Konstantsan tarkistukset ovat keskittyneet erityisesti kolmeen kysymykseen. Turvallisuus ja puolustus. Komission ehdotuksessahan asettaa uuden painopistealueen koko kysymykseen. Meidän ryhmämme ST on aina todennut, että avaruusohjelman tulisi olla puhtaasti siviilialan ohjelma. Ja mitä tulee sitten nämä turvallisuusalaan, nämä puolustusalaan, emme halua missään nimessä, että avaruusohjelma keskittyy tälle alalle. Ja nyt vähän vaikuttaa siltä, että komissio tätä haluaisi. Sitten Galileon ja Kopernikuksen välistä yhteyttä tulisi vahvistaa tähän mennessä hän ei mielestämme ole saatu vielä tyydyttävää kyllin vahvaa yhteyttä näiden välillä, eli haluaisimme EU-virastolle enemmän vastuuta, koska sehän on kuitenkin teollisuuden kanssa tiiviimmin yhteydessä. Ja sitten vielä komission ehdotukseen liittyen tämä kolmas ulottuvuus. Voiko ohjelma tarjota paljon lisäarvoa? Jäsenvaltiot ovat äh, hiukan erimielisiä näistä lisäkapasiteeteista ja ennen kaikkea ehdotettu talousarvio on liian alhainen. Näin ollen Grell äh, ehdottaa, että talousarviossa erityisesti keskitytään SSA-ohjelmaan eli avaruusromukysymykseen. Sehän on hyvin tärkeä ulottuvuus tässä myös. Näin ollen keskustelut ovat siis sujuneet oikein hyvässä hengessä ja haluamme Galileo Copernicus akselia vahvistaa ja erityisesti keskittyä juuri teollisuuden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Se on mielestämme hyvin tärkeää. Ja seuraavaksi keskustellaan sitten kaiken kaikkiaan ohjelman tavoitteista ennen kuin mennään yksityiskohtiin. Ja olemme hyvin luottavaisia sen suhteen, että teksti tulee olemaan vahva. Se tulee vahvistamaan avaruusohjelmaa Euroopan unionin kaikkien kansalaisten edun nimissä. Kiitoksia. Hienoa. Ylititte vain puolella minuutilla puheaikanne ja sitten kaksi minuuttia annetaan henkilölle Tusinovskin sijaan, joka ei päässyt paikalle. Oikein. Haluaisin näin alkuun todeta, että hän ehdottaa, että vahvistetaan viraston roolia mukaan lukien lisävastuun siirtäminen Galileoon. Tämän lisäksi myös muut ohjelmaosiot niiden pitäisi päästä hyötymään synergiasta ja asiantuntemuudesta samalla kun Euroopan avaruusviraston autonominen tilanne pitäisi ottaa huomioon. Toiseksi itse nämä osiot ja budjetti. Varjoisettelemme uskoa, että satelliittiviestintäjärjestelmä hyöty on ilmeinen, mutta jotta saataisiin tällainen valtioiden välinen järjestelmä aikaiseksi ja jäljittämisjärjestelmä, niin myös rahoitusosuutta tulisi kasvattaa huomattavasti, eikä Galil, tehdä sitä Galileon tai Kopernikuksen kustannuksella. Ja kolmansien maiden osallistuminen lopuksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että joidenkin liittoutuneiden kolmansien maiden mukaan ottaminen esimerkiksi Britannia Brexitin jälkeen on Euroopan unionin etujen mukaista. Ja näin meidän tulisi vastustaa Bernien linjaa, joka haluaa poissulkea ne. Hän ehdottaa, että kansainvälisten sopimusten nojalla täytyy olla mahdollista se, että kolmannet maat voivat täysin osallistua avaruusohjelmaan mukaan lukien Galileo, ja avaruuspohjaiset valvonta- ja jäljitysjärjestelmät. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja kolmas sitten tässä rivissä on Nachtigall. Uh, kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijää ja hänen tiimiään hyvästä työstä ja myöskin muita varjoesittelijöitä. Tässä avaruusalmassa yhdistetään – perinteisiä ja uusia avaruushankkeita EU:ssa. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että hankkeessa on valtavasti potentiaalia in, innovaatioon ja myöskin turvallisuuteen downstream-alalla. Ja näin voimme myöskin paremmin digitalisoida taloutta. Meidän pitää myöskin parantaa ilmastonmuutosvalvontakapasiteettia. Sehän on yksi elementti tässä ehdotuksessa, jota pidän erityisen hyvänä. No sitten avaruuspaketissa on selkeää lisäarvoa minun mielestäni. Ja komission aloite tarjoaa hyviä mahdollisuuksia uusia synergioita ajatellen. Myöskin esittelijän ja varjoittelijoiden kanssa olen tukenut monia tarkistuksia. Ja itsellänikin on kyllä tiettyjä epäilyksiä. Ensinnäkin johtokunnan perustaminen. Ja sitten en tiedä helpottaako tämä hankintamenettelyitä vai tekeekö se niistä monimutkaisemmat ja läpinäkymättömät? On tärkeää, että näissä menettelyissä noudatetaan kaikkia sääntöjä. Ja sitten Horisontti Eurooppa-hankke. Avaruusosio rahoituksesta on keskeisen tärkeä ja haluaisin tässä kohtaa korostaa, kuinka tärkeää on luoda avaruusohjelmien – ja Horizon Europe-hankkeen välillä. Ja sitten vielä talousarviosta ja uusien osioiden lisääminen hankkeeseen. On tärkeää, että ensin varmistetaan hankkeiden jatkuvuus ennen kuin lähdetään kehittämään uusia. Ja jos varoja ei ole, niin sekin tulee ottaa huomioon. Ja sitten odottelen innolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitoksia. Seuraavaksi, seuraavaksi sitten vihreistä. Onko Javor paikalla? Ei. No sitten on minun vuoroni, koska minäkin olen GUE-ryhmän varjoesittelijä. Haluan esitellä useita kommentteja tästä kysymyksistä. Avaruusohjelmassa mielestäni on erittäin tärkeää käyttää olemassa olevaa satelliitinfrastruktuuria Ja hyödyntää paljon laajemmin niitä ohjelmia, joita olemme jo kehittäneet, kuten esimerkiksi Galileo tai Kopernikusta. Tietysti on suhteellisen tärkeää seurata ei pelkästään yleisesti, vaan muutenkin sitä, millä tavalla ympäristökysymykset kehittyvät ja yksityiskohtaisesti myös, että jokainen valtio seuraa sitä, mikä vaikutus on. Jokaisen maan kohdalla oma kehityskulku. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää ja sillä on tärkeät seuraukset esimerkiksi arkeologialle kuivuuden aikoina. Voimme hyötyä Erinomaisesti. Tehän täällä annatte siitä hyvän esimerkin. Me tietysti vastustamme voimakkaasti myös sitä, että Galileon, GSN tai Kopernikuksen suunnatut rahat käytettäisiin muuhun. Silloin kun otetaan näiden ohjelmia uusia osioita, meidän täytyy löytää uusia rahoitus lähteitä budjetista, sillä muuten tukahdutamme erittäin myönteiset tulokset, joita saadaan kehittelemällä käynnissä olevia ohjelmia. Eivätköhän nämä kommentit ole riittäviä. Noin olen käyttänyt kaksi minuuttia. Ja edustaja Tamburano saa puheenvuoron. Presidente. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Tässä on monia myönteisiä kohtia, joita voimme tukea. Mekin uskomme, että on tärkeää, että Euroopalla on joustavia ja moderneja välineitä tällä alalla. Ja me, tällä tavalla myöskin Euroopan teollisuus pystyy kilpailemaan kansainvälisesti. Olemme laatineet kuitenkin erinäisiä tarkistuksia, joiden avulla toivottavasti voidaan vahvistaa tiettyjä kohtia asetuksesta. Eli kolme pääasiaa, jotka ovat meille tärkeitä ja haluaisimme kiinnittää huomioon niihin. Kopernikus. Se on aika hyvä väline, jotta voidaan paremmin ymmärtää, mitä tapahtuu alueellamme. Siellä on korkealaatuiset mittauslaitteet ja meidän täytyy myöntää lisää resursseja ja ehkä laajentaa myöskin toimivaltuuksia tällä lailla erityisesti saasteiden tarkkailu, ilmastonmuutoksen tarkkailu. Nämä ovat tärkeitä asioita tämän hankkeen yhteydessä. Ja Kopernikusta pitää käyttää kulttuuriperinnön valvontaan, kuten myöskin varjoesittelijä Guesta totesi. Sitä voidaan käyttää suojelutoimiin ja meidän täytyy tarkastella eri jäsenvaltioiden infrastruktuureita. Downstream-kysymyksissä meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota täytäntöönpanoon ja tehtäviin palveluihin. Monilla PK-yrityksillä on mahdollisuuksia serti- saada sertifiointeja ja standardointeja avaruusteknologiaan liittyvissä kysymyksissä – ja täytyy varmistaa, että Euroopassa on kunnollista yhteentoimivuutta. Ja sitten läpinäkyvyys. Lopu, lopuksi on erinäisiä kohtia, jotka liittyvät läpinäkyvyyden parantamiseen. Meillä pitäisi esimerkiksi varmistaa, että käyttäjät pystyvät seuraamaan hanketta eri vaiheissa. Meidän täytyy varmistaa myöskin parempi hallinto ja se, että näiden elementtien kehittäminen otetaan huomioon tässä vaiheessa ja myöskin tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja nyt sitten Euroopan komission vuoro. Edustaja Silva, grow osastolta. Merci, monsieur le président. La Commission européenne souhaiterait... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Euroopan komissio haluaisi ensinnäkin kiittää edustaja Salinia tästä mietinnöstä joka meidän mielestämme ottaa esille avainasemassa olevat komission ehdotuksen kohdat, eli sen, miten merkityksellistä avaruuspolitiikka on taloudelle ja se on strateginen alue Euroopan unionille. Siinä on hyvin meidän mielestämme erittäin hyvin otettu esille ne puitteistot, jotka liittyvät sen hallinnointiin. Ja esittelijän toive, joka koskee sitä, että vältetään päällekkäisyyttä. Komissio on ehdottomasti tässäkin samaa mieltä. Me vahvistamme myös sen, että tämä selvennystavoite, jossa Mukana on yksi ainoa rahoituskumppanuus, josta neuvotellaan sitten toimielinten kanssa, varsinkin ne, joita koskee erityisesti tämä Euroopan avaruusvirasto Pariisissa ja Prahassa ja Spaassa. Tämä mahdollistaa sen, että voimme selventää paremmin tilannetta ja sitten välttää tätä päällekkäisyyttä, sillä nämä kolme komission virastoa, EUSPA, ESA, EUSPA siis Prahassa, ja näin voidaan paremmin täytäntöönpanna tätä budjettia ja hallinnoida sitä. Kun puhutaan itse budjetista, niin on hyvä, niin aivan kuten esittely on tehnyt, tunnistaa sen eri kohdat. Ja komissio on ehdottanut nyt ensimmäistä kertaa tärkeyshierarkiaa kun puhutaan investoinnista Galileo ja Kopernikus yhtäältä ja samalla kuitenkin ehdotetaan sitä, että meillä olisi suuntaantavia summia, jotka mahdollistavat sitten näiden kulujen kehityksen myötä hallinnoida paremmin tilannetta ja sitten vastaavasti lisätä tätä budjettia, jos tarvitaan. Me ymmärrämme mietinnössä tehnyt ehdotuksen näiden summien kasvattamiseksi. Ja haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että kysymys on kahdesta ohjelmasta, jotka pohjautuvat olemassa olevaan, jäsenvaltiossa olemassa olevaan infrastruktuuriin. Ja kysymys on se, että suositaan jäsenvaltioiden tekemiä investointeja. Tästä näkökulmasta katsottuna tietysti meillä on joustavuutta, mutta meillä on myös mahdollisuus siihen, että jäsenvaltiot voivat tätä tilannetta auttaa sillä se infrastruktuuri, joka meillä nyt tällä hetkellä on käytössä, on jäsenvaltioiden omistuksessa. Ja tämän infrastruktuurin nykyaikaistaminen ja investointi uuteen voitaisiin tehdä yhdessä yhteisrahoittain tätä kansallisesti niiden maiden avulla, joissa tällä hetkellä jo tätä infrastruktuuria on. Eli tässä hyvä puheenjohtaja, tämä hetkinen puitteisto, jonka avulla täytäntöönpannaan ohjelmaa. Ja luonnollisesti suhtaudumme huolella näihin eri ehdotuksiin, joita parlamentaarikot ovat tehneet vielä kerran täytyy vahvistaa se, että Euroopan komissiolla kysymys on siviilipuolen ohjelmasta, jota hallinnoidaan myöskin siviilipuolella. Samalla ottaen huomioon se, että nämä eri palvelut, joita tarjotaan, voidaan, niitä voidaan käyttää myös turvallisuuteen ja puolustukseen, mutta se on, siinä on kysymys jäsenvaltioiden tahdosta. Ja haluaisin myös tarkentaa siis tätä näkökulmaa. Muuten hyvä puheenjohtaja, se keskustelu, jota neuvostossa käydään, niin voidaan todeta, että se on hyvin lähellä sitä, mitä täällä esittelijä kertoi. Ja kuvittelisimme, että toimielinten välisessä vuoropuhelussa sitten voimme päästä melko kohtuullisessa ajassa kompromissiin. Vielä kerran kiitos edustaja Salini tästä työpanoksesta. Pohjoittaja, kiitoksia. Hyvä komission edistäjä. On aivan upea, että komissiolla on sama näkemys kuin meilläkin. Meillä valiokunnan jäsenillä. Ja nyt sitten puheenvuoron lopuksi tässä keskustelussa saa esittelijä Salini. Olkaa hyvä. Mm. Kiitoksia ihan lyhykäisesti. Eli tämä viimeinen asia, joka tuli esille, eli mitä komissio totesi, ja tämä tuli esiin myös muutamissa muissa puheenvuoroissa. Yksi erityispiirteitä Euroopan avaruusohjelmassa on se, että se on siviilihanke, ja näin ollen haluamme, että se pysyy tällaisena ja haluamme mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää hanketta. Meidän täytyy katsoa nyt kontekstia, teollisuuden kysymyksiä, verkkoturvallisuus, kansalaisten turvallisuus. Eli tämä on konteksti, mutta tähän liittyy myöskin muita kysymyksiä, esimerkiksi puolustuskysymykset puolustus ei kuitenkaan ole tämän ehdotuksen pohjana, vaan tämän hankkeen pohjalla on siviilikysymykset, erityisesti tämä leikkaus, josta puhuttiin, tämä osio on tässä hankkeen ytimessä. Ja sitten yhden asian unohdin alustuspuheenvuorosta. Horizon Europe-hanke. Eli kun pannaan täytäntöön kaikkea tätä liittyen avaruushankkeisiin, niin Horizon Europeissa on budjetti, joka on varattu kehitykselle ja tutkimukselle avaruuskysymyksissä. Eli uskon, että tähän täytyy hiukan selventää vielä niiden kollegoiden kanssa, jotka tätä hoitavat. Ja sitten vielä budjetin joustavuus kokonaisuudessaan. Olemme pyytäneet, että komissio ei tekisi budjetista liian jäykkää ja että yksittäiset osiot eivät olisi liian tiukoissa puitteissa. Tällä tavalla voimme tehdä työtä niin, että voimme toimia johdonmukaisesti sekä neuvotteluvaiheessa että myöskin sitten toteuttamisvaiheessa, joka seuraa myöhemmin. Eli haluaisin vielä kiittää kollegoita ja uskon, että meillä on nyt hyvä lähtökohta ei liian pitkin neuvotteluihin. Kiitos. Uh, Näin ilmeisesti pääsemme tästä sopimuksesta. Toivottavasti sitten keskiviikkona voimme keskustella asiasta vielä esittelijän ja varjostelijan kanssa. Kiitoksia. Näin saamme tämän asian päätökseen. Ja näin ehkä voitaisiin aloittaa seuraava kohta. So, as agreed. Eli kuten sovittu, ohjelmamme toinen kohta koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi, jonka avulla luodaan avustusohjelma Ingolinan ydinvoimalan purkamiseksi Liettuassa. Ignalina-ohjelma ja kumotaan neuvoston asetus 1369 vuodelta 2013. Haluaisin muistuttaa siitä, että komission ehdotus sisältää ydinvoimalan purkuohjelman, Siis kyseessä Ignalinan ydinvoimala ja sen budjetti vuodelle 2021 2017 sanoo puheenjohtaja. Tämä ei vaadi neuvottelua parlamentin kanssa, mutta neuvosto on kuitenkin päättänyt kysyä parlamentilta neuvoa ja kysymys on kaikesta infrastruktuurista kahdesta reaktorista ja ajanjakso siis oli vuosille 2021-2027. Olemme päättäneet olla antamatta asiasta lausuntoa, joten meidän tehtävänämme on tässä nyt sitten käsitellä asiaa. Edustaja Javor toimii miet- esittelijän nimissä, edustaja Holmesin nimissä esittelee tämän mietintöluonnoksen joka sisältää myös 18 tarkistusta. Kertoisin jäsenille, että meillä on 30 minuuttia aikaa käytettävissä tähän koko keskusteluun, joten keskittykääpä nyt sitten näihin ydinaiheisiin. Varjoesittelijöille annetaan kaksi minuuttia kullekin. Ja sitten muille minuutin puheenvuorot, kuten tavallisestikin valiokuntakokouksissa. Edustaja Javor, ensiksi hän avaa keskustelun. Olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, parhaat kollegat. Puhun tosiaan esittelijämme Rebecca Harmsin nimissä. Hän pahoittelee kovasti, ettei päässyt tähän tärkeään keskusteluun osallistumaan. Hänellä on tällä hetkellä vierailu Yhdysvaltoihin käynnissä, mutta hänen viestinsä on seuraava. Arvoisa puheenjohtaja, varjoesittelijät, kollegat, komission edustajat, kun valmistelin tätä mietintöä, tarkastelin äh, tilannetta kentällä ja eri sidosryhmien tilannetta. Kävin äh, Ignaliinassa, tapasin äh, Liettuan hallituksen edustajia, samoin komission edustajia, e JKPn edustajia ja myös vastuullisen budjettikomissaarin. Kun äh, keskustellaan tai puhutaan äh, Ignaliinan äh, käytöstä poisto-ohjelmasta, komissio on edistynyt ja myös Liettuassa olleita käytännön ongelmia on ratkaistu. Riippumattomat asiantuntijat ja komission välikertomus esiteltiin heinäkuussa. Puuttuisin kahteen haasteeseen tässä – puheenvuorossani. Ignalinan käytöstä poisto-ohjelma on erittäin kallis ohjelma ja kustannukset äh, on laskettu myös tuleville vuosille. Äh, komissio ja Liettuan edustajat ovat yhtä mieltä, samoin kuin virasto näistä summista, 552 miljoonaa euroa. Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on varattu reaktorin kakkosyksikön käytöstä poistamiseen tämä työ on tarkoitus käynnistää 2026 ja se tulee jatkumaan 2027. Ja rahat on todella kerättävä kokoon ennen töiden alkamista. Itse asiassa kokonaissumma tulee olemaan noin 780 miljoonaa euroa ja on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamentti vahvistaa tämän summan ja tämän jälkeen neuvosto. Euroopan parlamentin tulisi tehdä selväksi se, että Euroopan unioni kunnioittaa sitoumuksiaan Ignaliinan suhteen. Liettua on hoitanut oman osuutensa esimerkillisellä tavalla liittymissopimuksen ja asian liittyvien pöytäkirjojen pohjalta. Minä toivon, että varjoesittelijät tukevat tätä ehdotustani ja olen aivan varma siitä, että yhteistyö tulee sujumaan oikein mainiosti. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia näistä alustavista kommenteista. Tämä kuvaili hyvin tilannetta ja nyt ensimmäinen varjoesittelijä on edustaja Langen EPPstä. Ja, Kiitoksia. Jotenkin emme ihan tienneet, että esityslistaa oli muutettu. Luulimme, että tämä keskustelu käytäisiin huomenna. Ignalinan ydinvoimalasta olemme keskustelleet tällä useaan otteeseen, sitä käsitelleet 2006 hän ää, äh, ensimmäinen reaktori ja 2009 toinen reaktori poistettiin käytöstä. Nämä ovat äh, neuvostoajan reaktoreita. 2006 olin äh, paikalla, kun ensimmäinen reaktori suljettiin. Nämä ovat valtavia hankkeita ja kaiken kaikkiaan 2,9 miljardia euroa tulee koko käytöstä poisto-ohjelma maksamaan. EU on luvannut maksaa tästä 1,2 miljardia ja nyt kyse onkin sitten siitä, että ensimmäisen reaktorin purkaminen ja työt, jotka liittyvät toisen reaktorin purkamisen käynnistämiseen, sujuvat ilman ongelmia, että siirtymä sujuu ilman ongelmia. Sillä kun ajatellaan nämä tarjouskilpailuja ja asiantuntijoita, jotka ovat käytettävissä, niin lisäkustannuksia saattaa syntyä, jos siirtymä ykkösreaktorin purkamisesta kakkosreaktorin purkamiseen ei suju ongelmitta. Harms ehdottaakin, että kaiken kaikkiaan varhaistetaan rahoitusta, jälkimmäistä osuutta siitä, ja tämä on näin ollen hyvä ehdotus, ottaen huomioon koko kokonaisuuden. Mehän annamme tästä lausunnon talousarvion valvontavaliokunnalle, jossa on esitetty kritiikkiä jo vuonna 2012 toimien tehokkuuteen liittyen ja siihen liittyen onko Euroopan julkisia hankintasääntöjä kunnioitettu. Tämän jälkeen on kuitenkin toteutettu tiettyjä muutoksia niin, että tämän ensimmäisen reaktorin purkutöissä kustannukset pystyttiin pitämään aisoissa. Nyt kuitenkin, kun puhutaan äh, näistä purkutoimista, niin täytyy miettiä kokonaisuutta. Nämä Nämä polttoaineet on itse asiassa poistettu jo aiemmin tilanne oli tuolloin hyvin epävarma ja se on edelleen jossain määrin epävarma. En ole vieläkään nähnyt minkäännäköistä tietoa loppusijoituksesta, kun ajatellaan asian saattamista kokonaan päätökseen Eli meillä on tiettyjä kysymyksiä, joihin emme vastausta tähän mennessä ole saaneet. Valittelen kovasti sitä, että edustaja Harms ei ole nyt paikalla. Hän on käynyt kuitenkin Ignalinassa neljä, viisi kertaa. Venäläiset eh, in, insinöörit totesivat, että sen jälkeen kun 300 miljoonaa on eh, korjaustöitä tehty aikoinaan. Mitään vahinkoja tai mitään ongelmia ei ollut ollut, mutta liittymissopimuksessahan todettiin, että tämä ydinvoimala on kaiken kaikkiaan otettava pois käytöstä. Kyllähän näissä onnettomuuksissa on otettu tai otettava huomioon aina kokonaisuus myös purku toimissa. Joka tapauksessa katson, että kyllä meidän täytyy tukea tätä rahoitusehdotusta. Se on hyvin tärkeää. Kyllä olette ihan oikeassa. Jos me nyt olemme pakottaneet Liettua näihin toimiin, niin kyllä meidän täytyy hoitaa oma tonttimme. Seuraavaksi sitten puheenvuorossa SETn varjoesittelijä Kruunberg, olkaa hyvä. Thank you. Banko, check. Uh, Kiitoksia. Puheenjohtaja, tuen tätä Harmsin mietintöä. Erityisesti sitä, että meidän täytyy viedä eteenpäin tätä käytöstä poistoa ohjelmaa Kyse on 552 miljoonasta. Tai sitten Liettuan hallitus on tehnyt ehdotuksen 780 miljoonaa. Ja en nyt kuullut budjettivaliokunnan kantaa tämän summan muuttamiseksi, mutta sieltä on tullut ehdotus, että Bulgarian Slovakian osalta nostetaan näitä osuuksia Pari kysymystä Harmsille. Ensinnäkin henkilöstöstä. Kuka tekee viimeisen päätöksen siitä, mitä henkilöstöä tarvitaan? Jos Liettuan viranomaiset hyväksyvät luvut, niin ne pitää sisällyttää asetukseen. Ja sitten tarkistus 9 pitää arvioida, miten EUn rahoitus vaikuttaa alueeseen, erityisesti kun ajatellaan asiantuntijoiden palkkoja, jotka ovat töissä käytöstä poisto-ohjelmassa. Ja tarkistus 14. Jos halutaan ottaa mukaan myöskin tiedon levittäminen, mikä on erittäin tärkeää. Yleensähän ei tiedetä, miten tämän tyyppiset reaktorit voidaan poistaa käytöstä. Ja silloin pitäisi antaa erityisrahoitusta. Ja vielä haluaisin korostaa, ettei tämä ihan ole venäläistyyppinen reaktori. Tämän RBMK-reaktori, esimerkiksi Bulgariassa on erityyppisiä reaktoreita traktoreita. Ja yleensä Bulgariassa ei ole mitään ongelmia käytöstä pois on osalta. Liettuassa on ongelmia ja siksi täytyy tukea. Rahoitusta on korotettava. Sieltä tarvitaan 780 miljoonaa eikä 552 miljoonaa, jotta voidaan käynnistää työt tällä kaudella. Ja näin voidaan käynnistää työt jo toisen reaktorin osalta. Jos tätä lykätään, niin seitsemän vuoden kuluttua sitten keskustelemme siitä, mitä tehdään toisella reaktorille. Enkä usko, että se työ pitäisi aloittaa vasta sitten, kun ensimmäinen reaktori on poistettu kokonaan käytöstä. Näitä töitä voidaan tehdä samanaikaisesti. Muuten ei pidetä enää kiinni aikataulusta edes vuodesta 2040. Ongelma ei ole polttoaine, jonka kollegat mainitsivat. se voidaan poistaa, vaan grafiitti, jota on käytetty reaktoreissa, niin se on ongelma. Ja sen poistaminen on aika hankalaa. Ja voisimme luoda jonkinlaisen työryhmän, joka kerää kokemuksia eri maista käytöstä erilaisista reaktoreista, ja näin tietoja voitaisiin hyödyntää kun tulevaisuudessa poistetaan käytöstä erityyppisiä reaktoreita. Eli valiokunnalle ihan tiedoksi, että Euroopan unionissa on 39 grafiittireaktoria. Ja yleisesti ottaen tuen Harmsin mietintöä. Kiitos. For your valuable. Kiitoksia tästä arvokkaasta ja näistä tärkeistä kommenteista. SRstä ei näytä olevan ketään. Alde. Seuraavana. Edustaja Panset. Kiitoksia. Aivan ensin haluaisin esittää kiitokset Rebekalle siitä, miten syventynyt ja asiantunteva hän on tässä kysymyksessä. Voimme vahvistaa sen, että että mm, hänen ehdotuksensa vaikuttaa oikein äh, hyvältä. Pohditulta olemme ihan samoilla linjoilla. Tämä olisi äärimmäisen tärkeää. Jos tätä talousarviota ei vahvisteta, niin sitten näitä kahta äh, reaktoria ei saada purettua siinä ajassa, mistä oli sovittu. Ja samoin, jos tämä siirtymä ykkösreaktorin purkamista kakkosreaktorin purkamiseen ei suju vailla keskeytystä, niin sitten syntyy ongelmia muun muassa näiden työntekijöiden, asiantuntijoiden löytämisen suhteen. Lisäkustannuksia syntyy tätä kautta. Eli reaktorien käytöstä poistaminen ja purkaminen täytyy hoitaa yhtenä kokonaisuutena. Meidän tarkistuksemme, Alden tarkistukset siis, ja tietenkin äh, kuuntelemme mielellämme myös muiden äh, jäsenten ajatuksia, niin meidän äh, tarkistuksemme pyytävät ottamaan huomioon, että EUn alueella on yli 90 suljettua reaktoria, käytöstä poistettua reaktoria ja vain viisi näistä on purettu aivan kokonaan. Nämä hyvin suuri osa ydinvoimaloista on yli 30-vuotiaita, osa jopa yli 40-vuotiaita ja monissa jäsenvaltioissa joudutaan ponnistelemaan nämä käytöstä poisto-ohjelmien suhteen. Ja Liettuan tapausta ei käytetty Bulgariassa tai Slovakiassa esimerkkinä niin, että Euroopan unionin rahoitusta tultaisiin käyttämään käytöstä poisto-ohjelmiin. Nythän näitä on, on kyllä tulossa hyvin monia lähitulevaisuudessa ja täytyisi löytää myös vaihtoehtoisia rahoituslähteitä niin, ettei näiden ydinvoimaloiden purkaminen ja käytöstä poisto-ohjelmat tulisi aivan täysin jäsenvaltioiden harteille. Tämä on hyvin kallista. Kiitoksia. If commission... Haluaisin mainita, että jos komissio liittymissopimuksen avulla painostaisi jäsenvaltiota sulkemaan jonkun laitoksen, niin meidän velvollisuutemme on varmistaa se, että nämä valtiot voivat kerätä varoja purkutyöhön. Musta tapauksessa se ei toimi. Tietysti sitten jos Saksa itsekseen päättäisi, että se vähitellen purkaisi useita reaktio- reaktoreita, niin se tapahtuisi omin kustannuksen, sillä se on tehnyt oman kansallisen päätöksensä. Ihan sama kuin jos Ranska päättää purkaa joitakin ydinvoimaloita, niin sen velvollisuutena on rahoittaa se. Mutta jos komissio siihen pakottaa, olen varjoesittelijä, minulla on kaksi minuuttia. Jos komissio pakottaa jotain liittymässä olevan valtiota purkamaan ydinvoimalan, niin silloin tämän täytyy tapahtua niin, että rahoitusta otetaan. Ja tietysti Yksi oikein tärkeä kohta koskee sitä, mitä pitää tehdä grafiitin kohdalla ja mitä tehdä polttoaineen kohdalla, koska kysymys on aina uraanista, jota voidaan käyttää ja sitä voidaan prosessoida. Ja kolmanneksi, siellä on valtava määrä matala äh, radioaktiivista betonia. Millä tavalla voidaan varmistaa se, että tämä valtava ero 550 ja 780 euron välillä kurotaan umpeen. Eli tässä kohdin täytyy sopia siitä, milloin Mm, voimme esittää nämä tarkistuksemme. Ja sen jälkeen sitten äh, Rebecca Harmsilla on kova työ koota yhteen kaikki nämä tarkistukset yhdeksi selkeäksi ehdotukseksi. Eli nyt Harjoittelyiden jälkeen on muiden vuoro. Edustaja Rope. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan todeta, että Rebekka lausunnon kaltaiset asiakirjat saavat Euroopan kansalaiset uskomaan meihin, meidän hankkeisiimme, joten toivon, että valiokunta ja parlamentti tätä tukee. Toisaalta, jos tarkistukset hylätään, niin se olisi valtava järkytys Liettuan kansalaisille, koska he ajattelisivat, että Eurooppa kääntää selkänsä omille lupauksilleen. eikä halua enää täyttää velvoitteitaan rahoittaa 2 prosenttia näistä kuluista. Ignalinan alueen entisenä pormestarina haluaisin kiittää huomionne myös toiseen ongelmaan, joka liittyy Ignalinan ydinvoimalan purkuun. Tämä purkurahasto ei enää vuodesta 2008 tarjoa rahoitusapualueelle ja tämä on vaikuttanut alueeseen voimakkaasti. Purkaminen on mm, vaikuttanut voimakkaasti koko alueeseen ja meillä on 35 000 asukkaan kaupunki, joka on rakennettu pelkästään ydinvoimalla varten. Nyt siellä on valtava työttömyys. Ja siellä asuu myös kansallisia vähemmistöjä, jotka tulivat Neuvostoliitosta rakentamaan ja huoltamaan tuota ydinvoimalaa. Meidän tulisi siis huolehtia myös tuon alueen kehityksestä ja täyttää sopimuksen säännökset ja pöytäkirjan neljä määräykset. Näin voimme saada tuon alueen yhteiskunnalliset indikaattorit ajan tasalle. Minä voin puhua hyvinkin näistä näkökulmista ja kuten Lange Saksasta sanoi, kyse on siitä, että me puhumme vain käytetyn polttoaineen väliaikaisvarasta investoinnista. Meidänhän täytyy puhua myös sen loppusijoituspaikasta. Tämä keskustelu on vielä edes alkanut. Nyt puhutaan 50 vuoden säilytysmahdollisuudesta tai muusta. Lietto on käyttänyt tätä ydinvoimalaa 20 prosenttisesti sen kokonaiskapasiteetista, siis pelkästään. Ja se oli neuvostoperintöä. Nyt meille on jäänyt vain seurauksien torjuminen, vaikkei me ole sitä niinkään käyttäneet. Lisäksi on puhuttu myös asiantuntijoista. Jos hanke keskeytetään, asiantuntijat lähtevät pois alueelta ja hankkeesta tulee vielä kalliimpi. Eli me kaikki haluamme olla mahdollisimman tehokkaita ja mahdollisimman nopeasti toimia. Haluamme saada aikaiseksi vähän, mahdollisimman vähän kuluja – Olemme ajatelleet, että tätä työtä voitaisiin myös ulkoistaa. Vaikuttaa siltä, että ne yritykset, jotka tulivat sinne pelkästään purkutöihin, eivät kyenneet johtamaan kaikkia näitä eri prosesseja. Tämä reaktori on ensimmäinen tyyppiä koko maailmassa, joka täytyy purkaa täysin. Ja emme ole vielä täysin tietoisia kaikista niistä eri työvaiheista, jotka täytyy järjestää. Tässä me tarvitsemme sitten asiantuntemusta ja sitä voidaan hyödyntää myöhemmin muissa maissa. Toivomme, että tukemalla Rebekan luonnosta saamme luotua olosuhteet, joiden avulla tämä purkuprosessi toimii paremmin ilman mitään keskeytyksiä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista. Seuraavaksi annan puheenvuoron Massimo Riballe Euroopan komissiosta. Hän voi auttaa meitä tässä ongelmassa. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijä ja varjoesittelijöitä. Itse Harpsin kanssa kävin heinäkuussa Englannissa. Hän teki hyvin äh, perinpohjaista työtä. Pari faktaa ja sitten selitän, miksi komissio on tehnyt 552 miljoonan euron ehdotukset. Ensinnäkin avunanto käytöstä poisto-ohjelmaan vuoden 2020 loppuun mennessä ottaen huomioon uuden rahoitusehdotuksen. Se oli silloin 1,9 miljardia Euroopan unionin puolelta. Ja toinen fakta on, että on rahoitusvajetta, kun ajatellaan kuinka paljon rahoitusta tarvitaan, jotta voidaan poistaa kaikki tämä vuoteen 2038 mennessä. Ja sen kokonaissumma on 1,36 miljardia. Ja kolmas asia, jonka haluan ottaa esille, on, että kun puretaan tämän tyyppistä reaktoria, ja tämä tulikin esiin monissa puheenvuoroissa, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista tehdään. Eli tähän operaation liittyy monenlaisia riskejä. Ja siitä syystä komissio on päättänyt edestyä hyvin varovaisesti. Ja ensimmäinen vaihe on se, että teetetään tutkimus ja katsotaan, miten voidaan toteuttaa näitä toimia. Ja tulokset ovat saatavana vasta vuonna 2021-2022. Eli on huomattavia epävarmuuksia sen suhteen, mitä tiedetään siitä, miten tulisi edetä käytöstä poiston suhteen. Eli komission ehdotuksen pohjana on hanke, josta sovittiin vuonna 2014 – Ignalinan voimalan ja Liettuan viranomaisten kanssa. Ja kuten Javor totesi, komissio ja viranomaiset Liettuassa ovat täysin samaa mieltä näistä laskelmista. Tämä ero johtuu siitä, että Otetaanko huomioon toisen reaktorin purkaminen tässä rahoituskehyksessä vai vasta seuraavassa? Komission suunnitelmassa on katsottu, että kakkosyksikkö ei purettaisi samanaikaisesti, vaan ykkösen purkamisen jälkeen, ja että se alkaisi vuoden 2028 lopussa. Eli silloin ollaan vielä seuraavissa rahoituskehyksissä. Eli tästä syystä komissio haluaa varmistaa rahoituksen joka on täysin riittävää, jotta voidaan kattaa tarpeet tällä kaudella. Ja tämä on jo 20 prosenttia korkeampi kuin summa, joka oli myönnetty näille hankkeille tämänhetkisessä rahoituskehyksessä. Esittelijä sanoi, että komissio pyytää jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta 14 prosentista 20 prosenttiin seuraavalla rahoituskaudella. Vertailun vuoksi kaksi muuta jäsenvaltiota, jotka saavat tällaista rahoitustukea, eli Slovakia ja Bulgaria, Näistä puhutaan huomenna. Niin ne maksavat 30-40 prosenttiin. Eli huomattavasti enemmän kuin liettua. Nämä toimet on tehty erityiskertomuksen pohjalta, jonka tilintarkastustuomioistuin teetti vuonna 2016. Kiitos. Kiitos. Now we know why this discont- Kiitos. Tiedämme, miksi näitä häiriöitä on, koska ekonomistit eivät kykene arvioimaan tätä teknistä taustaa. Edustaja Jaavor, sitten loppukommentit. Kiitokset puheenjohtaja, kiitän varjoesittelijöitä yleisesti ottaen tuesta. Mietinnölle täällä esitettiin joitain tarkkoja kysymyksiä joihin varmaankin tarvitaan esittelijä Rebekka Harmsin vastaukset, mutta voin kuitenkin vastata joihinkin huomioihin ja kysymyksiin ne minäkin. Ensinnäkin ihan niin kuin useammat varjoesittelijät täällä totesivat ja komissiokin totesi, ongelman tai ongelman ydin todella on nyt se, että tämän käytöstä poisto ohjelman päätösvaihe menee yli seuraavan rahoituskehyksen päättymisen. Tässä kukaan kyseenalaistaa sitä, etteikö käytöstä poistoa varten kaiken kaikkiaan tarvittaisi 780 miljoonaa, mutta nyt kysytään, että kuinka paljon tulisi korva merkitä tässä rahoituskehyksessä ja paljonko voidaan jättää seuraavaan rahoituskehykseen. Toisaalta taas kuullaan, että jos tästä rahoituskehyksestä ei tule selkeää sitoumusta koko summalle, niin sitten käytöstä poisto-ohjelman ensimmäisen ja toisen vaiheen välille saattaisi syntyä kustannuksia lisäävä ö, väliaika. Ja näin ollen olisi tärkeää nyt korvamerkitä koko tarvittava summa, vaikka sitten käytännön työt saattavatkin osittain osittain nämä toteutua vasta seuraavan nämä monimuotoisen rahoituskehyksen aikana. Näin ei vaaranneta tätä hankkeen kokonaisuutta. Kun puhutaan sitten tästä 86.14 rahoitusosuudesta, on ehdotettu, että Liettua maksaisi 14 prosentin sijaan 20 prosenttia. Tästähän on kuitenkin sovittu jo liittymissä sopimuksessa, sen neljännessä pöytäkirjassa, ja siinä todetaan, että mahdollinen on jopa EUn sataprosenttinen prosenttinen rahoitusosuus tietyille toimille. Tästä EU ja Liettua sopivat tuolloin, että maa ottaa kustannuksista kantakseen 14 prosenttia. Tämä on toiminut oikein hyvin tähän asti, emmekä näe mitään syytä muutokselle tai mitään muutoksen tarvetta kollegani edustaja Rope tämän oikein hyvin kuvaili puheenvuorossaan. Päinvastoin äh, tässä saattaisi syntyä kyllä maassa turhautumista, jos äh, ehdotetaan maan osuuden kasvattamista näin yhtäkkiä. Tätä emme tietenkään toivo. Sitten äh, tiettyjä huomioita edustaja Bonset Aldesta mainitsi, että että on koko joukko muita vanhentuneita ydinvoimaloita, jotka ovat ikään kuin jonossa, odottavat käytöstä poisto-ohjelmaa, mutta ja tämä on ihan totta, mutta katson kuitenkin, että kyllä tuo Liettuan tapaus on ihan erityistapaus ja ei sitä voi verrata näihin muihin tuleviin. Komission täytyy tietenkin katsoa asiaa kokonaisvaltaisesti, myös ydinvoiman osuutta energiasekoituksesta. Tämä Liettuan tapaus on kuitenkin niin ainutlaatuinen, että sitä ei mielestäni voi rinnastaa näihin muihin ydinvoimaloiden käytöstä poisto-ohjelmiin, joita tulevaisuudessa tulossa on. Katsomme, että tämä ohjelma tulee EU nyt suurimmalta osiltaan rahoittaa ja tosiaan Liettua sitten hoitaa omat ponnistelunsa ja oman osuutensa. Lopuksi vielä koko joukko varjoesittelijöitä mainitsi myös tiedon levittämisen hankkeen, hankkeesta saaduista kokemuksista ja olen täysin samaa mieltä tästä. Tämä tulee olemaan valtava asia Euroopan energiamarkkinoilla tulevina vuosikymmeninä. Aivan liian vähän julkisuudessa puhutaan ydinvoimaloiden purkamisesta, käytöstä poistamisesta, sen teknisestä ulottuvuudesta ja kustannuksista. Tästä tulisi puhua huomattavasti enemmän, jakaa kokemuksia eri jäsenvaltioiden välillä, jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä aktiivisesti hankkeisiin ole ryhtyneet, mutta jotka tulevina vuosina ja vuosikymmeninä niihin joutuvat ryhtymään. Tämä tulee itse asiassa koskemaan kaikkia jäsenvaltioita kaikki, joissa ydinvoimalaa on, ydinvoimaa on, joutuvat jossain vaiheessa saman tilanteen eteen. Ja meidän tulisi nyt kyllä ottaa oppia kokemuksistamme ja ehdottomasti tuen ehdotusta kokemusten jaosta. Jos en nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin, niin voitte ottaa yhteyttä Rebekka Harmsiin. Hän on varmasti valmis keskustelemaan kanssanne ja yhteistyö tulee varmasti olemaan oikein sujuvaa. Kiitos paljon. Remarks. Kiitoksia näistä päätelmistä. Lopuksi haluaisin kertoa vielä jäsenille siitä, että tarkistusviettämisen määräaika on, on 11.10. kello 12. Kiitoksia. Olemme oikea liikkeellä ja nyt voidaan siirtyä sitten kolmanteen osioon julkisen kuulemiseen, jossa puhutaan horisonttiohjelmasta, EUn tutkimus ja innovaatio huippuosaamisesta. Tämä julkinen kuuleminen alkaa, joten istuutukaa. Sillä meidän täytyy viedä eteenpäin keskustelua yhdessä ja samassa paikassa, ei kolmessa neljässä eri niin ryppäässä. I would like to welcome experts invited to speak to the... Asiat tulevat tänne puhumaan ja kiitän heitä etukäteen valiokuntamme nimissä, että he ovat osa- hyväksyneet osallistuvansa tähän kuulemistilaisuuteen. I have the pleasure to present. Esittelen teille Kurt Vandenbergen, joka on tutkimus- ja innovaatiopääosastolta pääjohtaja Euroopan komissiosta ja hän johdattelee meidät tähän aiheeseen, jotta voimme päivittää tietomme horisonttiohjelmasta, joka on niin tärkeä. Haluaisin muistuttaa, että tässä keskitytään nimenomaan valmistelemaan maailman laajinta rahoitusohjelmaa, joka rahoittaa siis tutkimus- ja kehitystyötä. EU-puiteohjelmaa, jonka nimi on siis Horisontti-ohjelma. Ja sen tavoitteena on aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa. ITRE-valiokunta työstää Horisontti Eurooppaa ja on aloittanut tämän työnsä sen jälkeen, kun komissio 7.6. julkaisi tämän ohjelmansa. Se on johtavana valiokuntana ja ITRE tekee valtavia ponnistuksia, jotta sekä laadukkaasti että vauhdikkaasti voitaisiin mennä eteenpäin ja mahdollistetaan näin sopimus neuvoston kanssa ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Olemme tietoisia siitä, että Euroopan parlamentin viimeinen työvaihe ei ole oikein hyvä siihen, että näitä ohjelmia viedään päätökseen, joten meidän täytyy nopeuttaa tätä yhteistä työtämme mahdollisimman paljon. ITRE on johtavana valiokuntana tässä ehdotuksessa ja teemme läheistä yhteistyötä yhdeksän valiokunnan kanssa, jotka antavat asiasta lausunnon. Ne ovat Envi, Agri, Regi, Kult, Tran, budjettivaliokunta, Kont ja Deve. Siitä syystä haluan myös toivottaa tervetulleeksi Dan Nikan ja Christian Ehlerin, jotka ovat meidän esittelijöitämme. Myös edustaja Kataisen, joka on agrivaliokunnasta. Hän ei ole paikalla, ainakaan tähän mennessä. Ja Lambert van Nistelrooyn Registä. Hänkään ei ole paikalla. Eli meillä on käytettävissämme hiukan päälle kaksi tuntia. Ja sitten meillä on tietysti myöhemmin mahdollisuus keskustella asiasta vielä pelkästään englanniksi. Asiantuntijoilla on nimillään käytössään 10 minuuttia. Olkaa niin ystävälliset ja Älkää seuraako poliitikkoja esimerkkiä, he eivät pitäydy koskaan puheajoissaan. Tiedän, että asiantuntijat ovat tottuneita pitäytymään näissä puheajoissa. Ja näin sen jälkeen annamme sitten puheenvuorot esittelijöille. Vandenberg saa ensimmäisenä puheenvuoron. Hän johdattelee meidät koko tähän aiheeseen. Olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät näistä herrat, parhaat kollegat, kiitän tilaisuudesta saada alustaa tässä kuulemistilaisuudessa. Me olemme hyvin kiitollisia komissiossa siitä, että Euroopan parlamentti ITRE-valiokunta teki aloitteen tämän asiantuntijakuulemisen järjestämiseksi nyt iltapäivällä päivällä. Tosiaan haluamme saada liikkeelle niin toimielimissä kuin tietenkin muuallakin mahdollisimman suuret joukot nyt horisontti Eh, Eurooppa-hankkeessa. Olemme hyvin tyytyväisiä nähdessämme tämän suuren liikekannallepanon. Euroopan parlamentti on ehdotuksen eh, ottanut eh, pikaisesti käsittelyyn esittelijöiden Nika ja Eeler johdolla. Täällä on koko joukko esittelijöitä ja valmistelijoita, yli 4000 tarkistusta kaiken kaikkiaan Kuulimme puheenjohtajalta äsken muista valiokunnista, jotka nekin ovat mukana tässä työssä Horisontti Euroopan puolesta. En nyt niitä mainitse tässä enää. Olemme myös tyytyväisiä siihen, että Euratomia ei ole unohdettu ja kiitämme esittelijä Kumpula Natria hänen tekemästään työstä. Council, uh, where... Kun ajatellaan niin 28. syyskuuta kilpailuneuvostossa kuulimme, että asia on edistynyt, asian käsittely on edistynyt oikein nopeasti ja hyvin, mutta kun ajatellaan tätä liikkeelle lähtöä, niin myös sidosryhmäyhteisö on todella nyt liikkeellä eri julkisiin kuulemisiin, joita olemme tulevasta puiteohjelmasta järjestäneet. Olemme saaneet hyvin paljon vastauksia. Tämä on erittäin lupaavaa. Näin voimme varmasti puiteohjelman menestystä vahvistaa entistäkin paremmin. Komissio on näistä kuulemisen keskeisistä asioista ihan samalla linjalla kanssa, eli miten saadaan maksimoitua kilpailukyky ja yhteiskunnan etu horisonttiohjelmankin kautta. Mehän luomme näin puitteet, annamme suuntaa ja resursseja tutkimukselle ja innovaatioille, mutta toimijat käytännöllä, sidos, sidosryhmät kentällä todella yritykset, yliopistot, tutkimuskeskukset, myös PK-yritykset ovat kaikki tässä työssä mukana. Ja meidän kaikkien edun mukaista on avata tämä ohjelma ja sen tarjoamat tilaisuudet ja mahdollisuudet mahdollisimman monille eri tahoille, uudenlaisille toimijoille, kuten vaikkapa kunnat, kansalaisyhteiskunta, säätiöt ja muut. Me komissiossa näin ollen toivoisimmekin, että että tätä ohjelmaa luodaan yhdessä yhteisten ajatusten pohjalta. Konseptinahan on avoin innovaatio, avoin kehitystyö. Näinhän komission sen Moedas on todennut ja mm, haluaisimmekin avata näin ollen tämän horisonttiohjelman niin, että se on avoin eri sidosryhmille Eh, kaiken kaikkiaan ja niin, että sidosryhmät ja eri edunsaajat voivat tehdä yhteistyötä näiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tavoitteiden, jotka määritellään täällä parlamentissa ja neuvostossa yhteislainsäätäjinä. Eli meidän tulisi kaikkien kysyä itseltämme, että mitä Eurooppa kaiken kaikkiaan voi ohjelmasta hyötyä. Näin äh, nyt Horisontti Euroopassa on uusi strategisen suunnittelun taso. Horisontti 2020 olemme ottaneet oppia. Siinäkin oli jo strategista suunnittelua mukana, mutta uskomme, että tätä voidaan parantaa entisestään. Meillä on kolme tavoitetta ja minua pyydettiin näitä kuvailemaan hiukan enemmän kolme strategisen äh, prosessin ja suunnittelun kilpailun tavoitetta, joista ensimmäinen on se, että todella pyritään maksimoimaan ohjelman eh, vaikuttavuus eh, ja eh, tarkoitus olisi tarjota todella strateginen kattava käsitys siitä, miten puiteohjelma kaiken kaikkiaan voi mahdollisimman laajalti vaikuttaa tutkimuksen ja innovoidin kautta kautta ja tällainen strateginen prosessi olisi sitten suunta viivana ähm, itse ohjelmalle, ettei se olisi vain joukko erillisiä rahoitushankkeita, vaan yksi suuri kokonaisuus, joka toimii yhteen. Äh, myös kun ajatellaan täytäntöönpano puolta. Täytyy ottaa huomioon kehittyvä sosioekonominen tilanne, uudet poliittiset painopisteet, yhteiskunnan haasteet, kansainväliset kansainväliset kehityskulut ja tietenkin uudet tieteen ja äm, teknologian mukanaan tuovat mahdollisuudet. Näin voidaan Eh, horisontti Euroopassa löytää oikea tasapaino eh, tutkimuksen ja innovoinnin välille. Ja haluaisimme erityisesti eri toimialojen ja eri tieteen alojen yhteispeliä ottaa huomioon sukupuoliulottuvuuden, eh, kansainvälisen ulottuvuuden. Ja komissiossa olemmekin ottaneet käyttöön uuden hallinto-ohjelman, siis komission sisällä, niin että että voimme toimia huomattavasti strategisemmin eri politiikan rajat eri politiikkojen rajat ylittäen. Toinen tavoitteemme on sitten se, että haluamme toimia täysin avoimesti, täysin läpinäkyvästi niin, että tutkimuksen ja innovoinnin toimijat, sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunta ovat täysin ajan tasalla jatkuvasti Tietenkin kyse on sisäisestä prosessista, mutta monista asioista järjestetään myös julkisia kuulemisia, kuitenkin aika fragmentoidusti, ei ehkä täysin kokonaisvaltaisesti. Nyt haluamme yhden kattavan asiakirjan, jossa komission kaikki pyrkimykset ja aikeet tulevat selväksi ennen kuin työohjelmia itseään sitten aletaan valmistella ja ne, näihin liittyviä ää, ää, hake, hake, hakemuksia aletaan ottaa vastaan. Eli ennen kuin tästä tulee tällainen ohjaava asiakirja, niin haluamme todella kuullen kaikkia eri tahoja ja jäsenvaltioita, saada aikaan yhteisen pohjan. Sitten vielä kolmas tavoite strategisessa suunnittelussa on se, että tästä voidaan saada aikaan puitteet myös kansallisille ja alueellisille innovaatio-ohjelmille ja poliitikoille, mutta myös muille EU-poliitikoille ja ohjelmille, eli voitaisiin näin saada aikaan synergiaa kaikkien näiden eri ohjelmien välillä niin, että meillä on kunnollinen vankka oikeusperusta, siitähän käydään keskustelua tällä hetkellä, ja samalla sitten tietenkin Euroopan horisontin pohjalta tulee tämä kokonaiskatto niin, että saadaan horisontti Euroopan ja rakennerahastojen välille ilmasto, innovaatio, rahastoille, eh, päästökauppajärjestelmästä tuleville tuloille ja kaikille tälle tällainen yhteinen pohja. Näin me haluamme siis todella tehokasta, kattavaa, läpinäkyvää, eh, kuitenkin institutionaalisesti kevyttä eh, strategista suunnittelua. Konsepti ja strategisen suunnittelun ajatus ylipäätään on toivotettu lämpimästi tervetulleeksi. Hyvä niin. EU-toimielimet äh, haluavat selkeyttä ja tuossa, tosiaan tuossa kilpailuneuvostossa 28. syyskuuta kaikkien jäsenvaltioiden välillä saatiin aikaan ja oli konsensus tästä 4,1, 4 plus 1, 4 plus 1 konseptista, jota ää, äh, Itävalta on ehdottanut äh, niin, että meillä on yhteinen oikeusperusta ja sitten täytäntöönpanosäädökset eri yksityisille tai erillisille aloille. Nyt me olemme sitten käydä keskustelua näistä tehtävistä ja institutionaalisista kumppanuuksista niin, että ne voidaan myös saattaa osaksi oikeusperusta. On hyvin tärkeää ymmärtää, että me haluamme eh, mm, pitää tämän alakohtaisena niin, että ei oikeusperusta Eh, lähde määrittelemään eh, yksittäisten eh, tehtävien ja kumppanuuksien yksityiskohtia. Haluamme varmistaa sen, että myös Euroopan parlamentti on tietenkin kaikissa keskusteluissa mukana. Olemme muuten myös sopineet siitä, että jäsenvaltioiden kanssa käynnistetään mitä pikimmin keskustelut tästä strategisesta suunnittelusta ja sen toimielin ulottuvuudesta. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, komissio haluaa todella kiittää parlamenttia sen jatkuvasta tuesta tutkimukselle ja innovoinnille. 2019 talousarviossa muun muassa parlamentti ajaa vahvasti itre johdolla komission ehdottamaa talousarviotasoa ja voin vakuuttaa ja vahvistaa parlamentille, että täytäntöönpanotasolla talousarvion toteuttaminen ei tule olemaan ongelma. On helpompi toteuttaa lisäyksiä kuin leikkauksia käytännössä. Tietenkin tässä saman aikaan, kun puhutaan Euroopan horisontista, on tiettyjä asioita, jotka vaativat paneutumista esimerkiksi osallistumisen suhteen, myös kunnianhimon taso kansainvälisessä yhteistyössä, PK-yritysten tilanne ja se, miten saadaan tämä synergiakokonaisuus toimimaan. Mutta olemme kyllä ihan luottavaisia sen suhteen, että nämä asiat saadaan ratkaistua, koska ne ovat tärkeitä komissiolle ja muille toimijalle, eikä ole mitään, ää, kukaan ei ole kyseenalaistanut Euroopan horisontin kunnianhimon tasoa. Nyt haluan mielelläni kuulla sidosryhmien edustajilta, miten suhtautuvat Euroopan horisonttiin ja miten saadaan siitä suuri menestystarina. Kiitos paljon. Kiitoksia Näin, tästä alustuksesta. Olen kovin suvaitsevainen, annoi teille 10 prosenttia enemmän aikaa. Nyt jäämme koko keskustelun kahteen osaan. Ensimmäinen osa, siihen meidät johdattelee professori Palmovski ja sen jälkeen Sabine Litschka saa puheenvuoron. Palmovskin vuoro on nyt siis. Could we continue this way? Yes, yes. Okay, so dear members of the... Arvoisat Itre-valiokunnan jäsenet, haluan kiittää teitä ensinnäkin en pelkästään siitä, että minulla on mahdollisuus olla tänne tullut puhumaan, mutta siitä, että viette eteenpäin tutkimusta ja innovointia mukaan lukien myös Horisontti Euroopalle myönnetty paljon kunnianhimoinen tavoite. Minä edustan 19 yliopistoa ja 14 Euroopan unionin maata, mukaan lukien EU 13 ja EU 15 jäsenvaltiosta. Pääviestini tänään Vandenbergen mukaisesti, että Horisontti Eurooppa täyttää potentiaalinsa, jos se luo hyvän tasapainon tutkimus- ja kehitysten välillä. Ja meidän ehdotuksemme on meidän mielestämme tieteen kustannuksen liian keskittynyt markkinoinnin Ensinnäkin on tärkeää puhua tieteellisestä huippuosaamisesta. Sen täytyy olla Horisontti Euroopan keskiössä. Tämä on lähtökohtani, koska se on todellinen lisäarvo horisonttiohjelmaan. Ei yksikään yksittäinen jäsenvaltio, riippumatta siitä kuinka vähän paljon ne käyttävät rahaa tieteeseen, ei voi yksin päästä tähän tulokseen. Se ei voi mahdollistaa sitä, että parhaat tieteilijät työskentelevät yli rajojen ja mahdollistavat sen, että vaan saadaan aikaiseksi todellista kilpailukykyä. Tämä on aivan ainutlaatuista tässä mittakaavassa ja siksi horisontti on rakentanut todellisen ainutlaatuisen ympäristön tieteellisellä huippuosaamisella, mutta meidän täytyy olla varovaisia. Hyvä mainetta on vaikea rakentaa, se on erittäin helppo tuhota. Lisäksi meidän täytyy pyrkiä siihen, että venytetään tieteen rajoja monimutkaisessa maailmassa, että mahdollistaan tämä, johtavilla tiedemiehillä täytyy olla keskeinen asema. Lisäksi neuvontavien äh, sidosryhmien äh, mukana ollen täytyy olla mukana tulevaisuudessakin, jotta saadaan todella huipputieteellistä yhteistyötä aikaiseksi. Ja näin voimme tarjota myös avoimelta ja johdonmukaiselta pohjalta tieteellisiä neuvoja. Se merkitsee sitä, että horisontti Eurooppaa ei voida rakentaa sen ympärille, että vähennetään osallistuvuutta EU-15 ja EU-13 välillä, koska tämä tavoite vesittäisi horisontti Euroopan huippuosaamisen. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että osallistumiskuilun vähentäminen ei olisi tärkeää Tästä syystä me olemme sitä mieltä, että näiden välineiden budjettia pitäisi lisätä 1,8 prosentista 2,5 prosenttiin. Lisäksi tuemme kaksivaiheisen prosessin sokoarviointiprosessi, jossa sokoarviointi tehtäisiin ensimmäisessä vaiheessa, emmekä ymmärrä, miksi tätä ei voitaisi ottaa käyttöön horisontti 2020. Ja lisäksi meidän täytyy sekä sukupuolikysymyksellä että maantieteellisellä leviämisellä ottaa tämä sekundaarisena kriteerinä huomioon. Sitä käytetään silloin sen jälkeen, kun parhailla ehdotuksella on yhtä hyvät pisteet. Maakohtaisesti täytyy myöskin ottaa huomioon ne maat, joissa on vähemmän tutkimusta Ja siitä syystä ehdotamme, että autonomiset alueet ovat myöskin tällaisen huippuosaamisen alueita. Komissiolla pitäisi olla myös oikeusperusta tälle. Hyvät naiset herrat, pääkohta, joka on Horisontti Eurooppa-ehdotuksen taustalla on se, että Eurooppa on maailmanlaajuinen johtaja, joka tarjoaa tiedettä, mutta se tulee viivellä perässä, kun kysymys on innovoinnista. Horisontin etu on se, että se vie eteenpäin Maris Sklodowska-Curie-toimenpiteitä eteenpäin ja se keskittyy innovointiin ja markkinatoimiin. Vuodesta 2000 eteenpäin on ollut tärkeää huomata, että Eurooppa kauppa ei ole enää ollut yhtä hyvä globaalilla puolella. Varsinkin Kiina on nostanut päätään. Se on lisännyt tutkimusjulkaisujaan 3 prosentista 17 prosenttiin vuoteen 2016 mennessä. Emme voi jättää huomiota sitä, että tässä ollaan nyt globaalissa kilpajuoksussa ja me olemme häviämässä. Tästä syystä meidän täytyy tukea parasta nuorta tiedettä. Tämä toimii. Göttingen yliopiston Stefan Hele esimerkiksi sai vuonna 1996 apurahan. Hän sai Curver-palkinnon vuonna 2011 ja voitti Nobelin palkinnon 2014. Ja sitten Kemian palkinto tuli vuonna 2016. Hänkin on ERCn palkinnonsaaja ja hänkin on saanut yhteisrahoitusta. Meillä on lukemattomia muita esimerkkejä tästä samasta tilanteesta. Me emme saa säästellä nuorten kohdalla. Ja se on kymmenen vuoden olemassa aikana ollut kaikkein menestyksellisin huippututkimuksen rahoittaja, mutta tällä hetkellä vain 25 prosenttia huippuhakemuksissa saavat rahoitusta budjettirajoitteiden vuoksi, mikä valtava lahjakkuuden hukkaaminen. Meillä ei ole varaa siihen, että ERCn budjetti jää horisontti 2020 tasolle, vaan sitä täytyy lisätä huomattavasti. Meidän tulee myös vahvistaa ö, yhteistyötiedettä. Yhteistyötieteessä horisontti 2020 on ollut puutteita, koska siinä on erityisesti keskitetty markkinaratkaisuun. Tämä jatkuu komission ehdotuksessa horisontti Euroopalle. Yliopisto ala on yhtenäinen sen suhteen, että se vaatii toimenpiteitä sen suhteen, että me teemme yhteistyötä tässä suhteessa ja käytämme tieteen potentiaalia globaalia haasteisiin vastaamiseksi. Me näemme komission ehdotuksessa sen, että keskitytään erityisesti tällä hetkellä uuteen teknologiaan. Tarvitsemmeko uutta teknologiaa? No totta kai, tietenkin tarvitaan, mutta emme saa unohtaa maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita. Euroopan unionin kansalaiset pohtivat jatkuvasti maahanmuutto, globalisaatio ja demokraattisen prosessin uskottavuushaasteita. Ja he ilmaisevat vaaleissa usein turhautuneisuutensa. Budjetti, joka käyttää tämän huolenaiheisiin, täytyy olla mukana me emme saa siis keskittyä pelkästään teknologiaan, vaikka se onkin tärkeää. Meidän tulee keskittyä myös yhteiskunnan haasteisiin tasapainoisella tavalla niin, että voimme ottaa kansalaisten huolenaiheet vakavasti. Tämä merkitsee sitä, että meidän tulee keskittyä pelkästään teknologisiin ratkaisuihin, vaan meidän tulee katsoa yhteiskunnan tarpeita ja uusia tapoja, joiden avulla voidaan luvata niitä muutoksia, joita eurooppalaiset haluavat. Tämä täytyy tarjota uraa uurtavilla tiederatkaisulla ja hallitusten toiminnan täytyy heijastella tätä. tarkastellaan sitten yhteiskuntatieteitä ja humanitaarisia tieteitä, niin horisontti 2020 on ollut erittäin matala yhteiskuntatieteiden rahoituspuoli, että sen onnistumisprosentti on ollut vain 4,4. Selkeästi on puuttunut myös integrointia muissa yhteiskunnan osioissa. Meidän täytyy onnistua paremmin Horisontti Euroopassa. Meidän täytyy lisätä rahoitusta aiheissa, jotka liittyvät äh, näihin kysymyksiin. Lisäksi on tärkeää että yhteiskunnalliset tieteet ja humanitaariset tieteet ovat osana koko ohjelmaa. Tätä tavoitetta ei voida korvata siihen, että yleisesti ottaen sitoudutaan poikkileikkaavuuteen. Meidän täytyy uudistaa tavoitteemme niin, että tässä integraatiosta tulee menestystarina Horisontti Euroopassa. Lopuksi Horisontti Eurooppa ei saa olla ohjelma, joka tukee kulttuuri- ja luovaa teollisuutta. Se tehdään jo muiden ohjelmien avulla. On tärkeää, että vältetään päällekkäisyyttä. Meidän täytyy pureutua näihin ongelmiin tieteen kautta, eikä saa priorisoida sellaista toimialaa, jota jo rahoitetaan. Viimeinen kohtani. Tänä päivänä saadaan kuulla paljon siitä, että asetetaan EUn edut etusijalle. Se ainutlaatuinen horisontin tarjoama lisäarvo on nimenomaan sitä, että parhaat ajatukset yhdistetään. Se, että asetetaan EU etusijalle, merkitsee sitä, että eurooppalainen tutkimusalue on etusijalla. Siinä integrointi ja yhteistyö on jo korkealla tasolla. Tämä integraatiotaso on sellainen, että sitä täytyy vielä vahvistaa. Se merkitsee sitä, että periaatteessa kaikki eurooppalaiset maat, jotka haluavat, niiden pitää saada osallistua täysin tietysti assosiaatiosopimusten puitteissa. Hyvät näistä herrat, yhteenvetona nämä viisi kohtaa Tällä hetkellä Horisontti Euroopassa ei ole hyvää tasapainoa perustutkimuksen rahoituksen, haastepohjaisen innovointin ja tutkimuksen välillä. Ja jos me emme kykene ankkuroimaan tätä ohjelmaa kestävän kehityksen tavoitteisiin, emme onnistu siinä, että vastaamme kaikkein kiireellisimpiin yhteiskuntatavoitteisiimme. Jos me emme onnistu näissä meillä ei ole mitään uutta enää innovoitavana. Meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme puolustaa Euroopan tiedetteen asemaa globaalisti, ja Horisontti Eurooppa antaa meille tähän aivan ainutlaatuisen mahdollisuuden. Ei eurooppalaisten tieteilijöiden edun nimissä, vaan Euroopan tulevaisuuden ja kansalaisten tulevaisuuden nimissä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia, että pysytte aivan upeasti ajassa. Ja näin annetaan sitten Sabine Ritskalle puheenvuoro. Te voitte tietysti puhua myös saksaa. Thank, but I will switch to English. Kiitos, mutta käytän nyt kuitenkin englantia. Eli minullakin tässä esitys. Mr. Chairman, uh, dear ITRA members. Kiitoksia. Excel, Excelin puheenjohtajana arvostan tätä mahdollisuutta tulla puhumaan tänne ja Infinot Technologyn edustajana Itävallasta edustan yhtä johtavia puolijohtaja yritystä. Päämaja on Suomessa ja totesin aikaisemmin, että 1,6 miljardia euroa investoidaan täysin uuteen tuotantoyksikköön Itävaltana. Tämä on suurin tämän tyyppinen investointi Euroopassa. Me uskomme Eurooppaan, me luomme sinne työpaikkoja. Ja kysyin pari kysymystä. Ja ne on tässä luetteloitu ja aloitan tästä. Eli ensinnäkin, miten ympäristömme toimii? Kolme asiaa. Ensinnäkin globaalit megatrendit. Tässä näkyvät tärkeimmät. Voitaisiin sanoa, että nämä ovat haasteita, mutta haluaisin korostaa, että ne ovat valtavia mahdollisuuksia meille. Jos ajatellaan vaikka energiakysymyksiä, ilmastoneuvosto juuri puhui tästä rajasta ja tämä on teknologinen mahdollisuus meille ja digitalisaatiolle – ja Euroopalle ylipäänsä mahdollisuus. Eli tämä muokkaa ympäristöämme. Toinen asia. Täytyy katsoa, mitä tapahtuu muualla. Eurooppa on ja se voi olla globaali toimija. Eli meidän täytyy tietää, mitä muualla tapahtuu. Kiina tuli esille ja en nyt mene yksityiskohtiin, Voin tästä kertoa enemmän myöhemmin. Mutta tässä esimerkki Made in China 2025 strategiasta. Kiina on keskittynyt oikeisiin aiheisiin ja hyvin painokkaasti. Ja sitten toinen asia, jota tapahtuu tällä hetkellä, ja esimerkkeinä ovat Yhdysvallat ja Kiina. Ne ovat edenneet hyvin voimakkaasti esimerkiksi tekoälyn osalta. Kaikkihan puhuvat tekoälystä ja katsokaa Euroopan tilannetta. Ja meillä on valtavasti potentiaalia tekoälyssä. Tässä on arvioitu, ja no en nyt mene taaskaan yksityiskohtiin, eli tässä puhutaan jo triljoonista. Ja sitten kolmas asia, joka on meille keskeinen. Se on kaikkein tärkein. Kyse ei ole pelkästään teknologiasta. Kyse on nyt yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kilpailusta. Ja kyse on kilpailusta, joka liittyy ydinarvoihimme. Ja tällä hetkellä tätä käydään tutkimuksen ja teknologian alalla tätä kilpailua. Tässä on näitä uusia alustoja, joita pidetään vähän niin kuin uus, uutena öljynä. Euroopan osuus on 4 prosenttia tietoalustoista. Mark Zuckerberg oli täällä. Ja todennäköisesti, kun hänen kanssaan keskusteli, sai vaikutelman, ettei hän oikeastaan ymmärtänyt, mistä oli kyse. Kun ajatellaan tietojen käsittelyä, tietojen yksityisyyttä tai sitten kiinalaista sosiaalisten luottojen järjestelmää. Euroopassa ei haluta toimia tällä tavalla. Ja se, joka dominoi teknologiaa, dominoi arvojamme, yhteiskuntamallia ja viime kädessä myöskin itsenäisyyttä. Ja tämä on tärkeää pitää mielessä. Tämä ei ole mitään tieteiskirjallisuutta. Eli palaan nyt näihin kysymyksiin, joista minulta kysyttiin. Julkisen yksityisen tahon kumppanuus. Hyvin monenlaisia kumppanuuksia on olemassa, eli kommentoin nyt näitä ja sitten yhteisyrityksiä. Eli nyt suoraan asiaan. Eli täytyy aina puhua näiden julkisen ja yksityissektorin eduista – Ensinnäkin yhdessä ne muodostavat kriittisen massan, kun yhdistetään ajatuksia, työtä ja investointeja. Näin voidaan kehittää pitkän aikavälin näkemyksiä ja sitoumuksia, ja tällä tavalla vahvistetaan Euroopan taloutta. Teemme yhteistyötä myöskin teknologian alan ja tutkijoiden kanssa. Me olemme mukana rakentamassa yhteistä Eurooppaa. Ja sitten Excel, tästä kysyttiin. Ensinnäkin täytyy muistaa nämä sähköalan osat ja digitalisaatio. Meidän täytyy yhdistää analoginen maailma digitaaliseen. Ja tällä tavalla yhdistetään kaikki tärkeät sidosryhmät komissio, jäsenvaltiot, yksityiset tahot. Ja näin luodaan valtavasti lisäarvoa, kuten näkyy tässä kuviossa. Euroopan potentiaali on valtavaa, kun ajatellaan sähkökomponentteja ja järjestelmiä. On arvioitu, että noin 50 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta vuonna 2020, ja siis ihan huomenna, pohjautuu sähköisiin komponentteihin ja järjestelmiin. eli mitä yhteisyrityksissä on tehty. Tässä on hiukan näitä lukuja. Ne ovat hyvin pitkälti tavoitte, tavoitteellisia. Niillä on selkeä tavoite ja niillä on selkeä rahoitussuunnitelma ja ne ovat kustannustehokkaita. Esimerkkinä Excel – Meillä on tämä kolmipohjainen malli. Ja meillä on teknologia, joka mahdollistaa Euroopan tulevaisuuden ja riippumattomuuden teknologian alalla. Ja näin voidaan luoda elinkelpoisia ekojärjestelmiä. No sitten, mitä tulevaisuudessa tarvitaan erityisesti yhteisyrityksissä – Ensinnäkin pitää ymmärtää yhteisyritysten strateginen ja poliittinen rooli. Ja alalle on investoitu valtavasti. Ja näin, kun ajatellaan komission ja jäsenvaltioiden tavoitteita plus yksityissektoria, niin sitä kautta voidaan parantaa investointien vaikuttavuutta ja rohkeaa toimintaa tarvitaan – jotta pystymme toimimaan kansainvälisessä kilpailussa. Ja erityisesti tämä koskee korkeaa budjettia, laajempaa soveltamisalaa, niin että ne noudattavat tietysti EUn prioriteetteja. Ja sitten vielä täytyy varmistaa erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja esimerkiksi tehokkaampi raportointijärjestelmä. Lopuksi haluaisin korostaa, että uusi geopoliittinen valuutta on tutkimus, teknologia ja ne ovat hyvin keskeisiä yhteiskunnassamme, kun ajatellaan taloutta ja turvallisuutta. Meidän pitää toimia kiireellisesti, kun ajatellaan näitä toimia. Ne koskevat sekä strategiaa että investointeja, ja nopeudesta on tullut myöskin valtti ja yhteisyritykset ovat olleet tehokas väline, joissa on todellista lisäarvoa ja niistä on saatu kourin tuntuvia tuloksia. Ja toisaalta sen pohjalta, mistä nyt puhuin, niin haluaisin sanoa, että maailma tarvitsee enemmän Eurooppaa ja Euroopan ydinarvoja. Ja meillä on tässä mielessä keskeinen rooli kun yhdistämme voimamme julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa, pystymme saamaan enemmän sitä painoarvoa, jota tarvitaan maailmanlaajuisessa kilpailussa. Ja pyytäisin teitä nyt sitoutumaan näihin kysymyksiin. Kiitos. Madam, you're perfect. Kiitoksia. Olitte aivan erinomaisesti pysytte siis tässä puheajassanne. No nyt sitten ensimmäistä osa seuraa johdattelevat kommentit kahdelta esittelijältämme. Don Nika, siis ensimmäisenä pyytäisin teitä aloittamaan. Teillä on kolme minuuttia aikaa, kuten Ellerilläkin myöhemmin. Eh, Kiitos puheenjohtaja, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Aika lyhyt puheaika, mutta yritän tiivistää. Minulla on ollut tilaisuus mietintöä valmistellessani tavata joitain teistä. Olemme käyneet keskusteluja. Kiitän tästä. Nyt haluaisin nostaisin joku sen kysymyksen. Me luulemme, että eh, tiedämme, mitä Euroopan eh, horisontin eh, suhteen tulee tehdä komissio. Luulen myös tietävänsä tämän ja tekin varmaan sen tiedätte, mutta entäpä kansalaiset, entäpä Euroopan kansalaiset, koska eihän ne joudut kuitenkin maksavat verojen muodossa. Jotenkin tässä nyt ehkä kansalainen jää hiukan kyydistä. Sanotaan, että niin me maksamme veroja, mutta mitä saamme vastineeksi, kun ajatellaan näitä varoja, jotka käytetään tutkimukseen ja innovointiin. Täällä puhuitte siitä, että EU ensin. Meidän täytyy olla rohkeampia ja meidän täytyy kyllä olla suoraan selkeä ja todeta, että ei meillä ole varaa levitellä näitä rahoja ympäri maailmaa. Meidän täytyy keskittyä Eurooppaan. Kolme neljästä hienosta hankkeesta ei saa rahoitusta. Ja mielestäni me emme kerta kaikkiaan voi toimia muuten kuin huolehtimalla EUsta ensin, esimerkiksi tukemalla yhteisyrityksiä, tässä täytyy toimia tehokkaasti. Niin sanoitte, että huippuosaamisen ei tulisi joutua kärsimään digitaalisesta kuilusta, olette täysin oikeassa, mutta tiedättehän te Vandenbergikin Moedas on varmasti kertonut teille viime neuvoston kokouksestaan, jossa kerrottiin, no niin, tästä Nobelin palkinnon voittajasta seitsemäs tutkimuksen puite ohjelma, belgialainen tutkija. Ja hän ehdotti hanketta, mutta se ei mennyt läpi. Sitä ei pidetty hyvänä hankkeena. Ja kaikki komissiossa sitten, kun saatiin komissiossa selville, että kyse olikin Nobel-palkinnon voittajan hankkeesta, niin komissiossa mietittiin, että mitä ihmettä nyt tehdään. Joku rohkea henkilö sieltä soitti professorille ja sanoi, että niin, teidän, teidän hankettanne ei arvioitu huippuhankkeeksi. Olemme pahoillamme, mutta tämä oli nimetön äh, arviointi ja Nobel palkinnon voittaja sanoi, että no mutta hyvänen aika, kiitos, kiitos uh, hurjasti, että uh, näin teitte. Se oli avustajani uh, tyhmä ehdotus. Jos olisitte nähneet siinä nimeni, niin varmaan olisitte saattaneet sen hyvinkin hyväksyä. Eli tätä minä tarkoitan, kun puhun myös digitaalisesta kuilusta, eli kaikilla täytyy olla samat mahdollisuudet. Tämä ei saa pohjautua uh, kansalaisuuteen, sukupuoleen tai mihinkään muuhunkaan. Minä tulen ajamaan kyllä tätä nimettömyyttä hyvin vahvasti ja haluan, että rahat käytetään EU-kansalaisten hyödyksi, Euroopan hyödyksi. Kiitos oikein paljon. Thank you. You can see uh, the difference between politicians. Niin. Te näette selkeästi poliitikkojen ja tieteilijöiden eron Nyt varmasti sitten edustaja Eller olette hiukan tarkempi ajan käytössä. Olkaa hyvä. So, <clears throat> obviously I wouldn't agree. En ole samaa mieltä, koska olisi aika erikoista ajatella, että kaksi esittelijää, joiden täytyy saada parlamentin tuki sadan miljardin hankkeeseen. Pitäisivät nyt kiinni puheen ajoistaan, mutta pari asiaa. Kun ajatellaan strategista suunnittelua, niin olemme nyt hiukan oudossa tilanteessa, koska tähän liittyy niin paljon juridisia kysymyksiä. Parlamentin etuoikeus on se, että se saa ohjelman aikaan ennen tämän kauden loppua, koska sitä kautta saadaan turvallisuutta sidosryhmille. Emme voi ajatella, että olemme kunnianhimoisia, jos tämä hanke ei nyt saa, sitä ei saada päätökseen. Ja niin sitten on tämä asetus, joka on osa suunnittelua Parlamentin ehdotukset osoittavat, että luotamme komissioon. Tiettyjä ehtoja on, mutta niitä on helppo noudattaa. Ja kaikkein tärkeintä kaikissa näissä on mahdollisimman nopea täytäntöönpano. Ja sitten vierastamme ehkä myöhemmin voimme esittää kysymyksiä. Eli Tredlitskalle. No, sitä on vaikea arvioida – mutta jos ajatellaan näitä teknologisia kysymyksiä, joista puhuitte, eli ehkä meillä on hiukan etua verrattuna muuhun maailmaan tietyillä aloilla tässä vuoden, kahden vuoden sisään. No sitä on vaikea arvioida, koska maailma muuttuu niin nopeasti. Mutta kuinka uskottavaa on lähteä nyt neuvottelemaan kahdeksi vuodeksi hankkeesta – jossa tarvitaan kunnianhimoista ylikansallista laajaa tukea. Eli eikö nopeus budjetin ohella ole merkittävä kysymys? Ja olisi hyvä nähdä tämä myöskin kansainvälisessä kilpailussa, eli kuinka pitkälti pystymme etenemään nopeasti. No sitten kuuntelin, mitä Pomomski sanoi. Niin, älkää nyt menkö liian pitkälle parlamentissa. Parlamentti on aina erottanut nämä haasteet ja olemme puhuneet budjetistakin, mutta olemme hiukan turhautuneita, jos tulette tänne ja sitten äh, kehitätte tällaista kilpailua itsenne ja muiden välille. Meiltä puuttuu rahoitusta ja olisi hyvä, jos yliopistot korottaisivat ääntään vähän enemmän ja olisivat selkeästi mukana tässä sisäisessä kannibaaliprosessissa. Ette te varmaan onnistu, jos tehdään vertailuja eri yhteiskunnallisten ulottuvuuksien ja tehtävien välillä ja sitten ohjelman muiden osien välillä. Haasteet ovat selkeitä, mutta ongelma on se, että onko meillä riittävästi rahoitusta. Ja tähän taisteluun olisi helpompi lähteä kuin tähän sisäiseen kilpailuun ja kaikki esittelijät ovat puhuneet budjetista. Eli parlamentti tässä ei ole ongelmana. Eli palatkaa jäsenvaltioihinne ja mielestäni tämä tilanne heijastelee nyt sitä, että jäsenvaltioista puuttuu rahoitusta – kansallisia budjetteja leikataan ja siksi tutkijoita tulee eurooppalaisiin ohjelmiin. Ongelmia on jäsenvaltioissa ja sieltä ajetaan yhä enemmän näitä tutkijoita eurooppalaisiin hankkeisiin. Ja tämä on tärkeää sanoa, eikä aina vain väittää, ettemme pysty määräämään riittävästi rahoitusta näille hankkeille. Kiitos. Thank you very much. Vielen Dank. Kiitoksia. Että ylittäneet näitä 2 plus 3 ne Ja näin siirrymme sitten varjoesittelijöihin. Ensimmäinen oli Eiler EPP-ryhmän nimissä ja toinen on Cabesson Ruiz SED-ryhmästä. Madame, the floor is yours. Olkaapa hyvä. Yritin saada luulin, että tässä oli joku ennen minua. Suottajan anteeksi. Kiitos näistä puheenvuoroista. Halusin nostaa ensin pari seikkaa, hiukan pohdintaa. Todella mielenkiintoista kuulla tarpeesta, että kaikki ei ole pelkkää teknologiaa. Tietenkin digitaaliteknologia leimaa tulevaisuuttamme, mutta ei saa myöskään unohtaa humanistisia tieteitä. Ja Euroopassa pyritään todella yhteisen arvopohjana kaiken tämän yhdistämisen. Tiede on väline, väline muuttaa yhteiskuntaa entistä paremmaksi. Yhteiskunta ei saa olla epätasa-arvoinen, tiede ei saa vahvistaa epätasa-arvoa. Ja siksi, kun puhutaan huippuosaamisesta, huippuosaamiskeskuksista, on äärimmäisen tärkeää, että että eh, siellä ja myös esimerkiksi julkisen ja yksityisen eh, yhteistyössä katsotaan ennen kaikkea näitä vaikutuksia kansalaisiin. Nika totesi aivan eh, oikein, että tarvitaan lisää huippuosaamisyksiköitä, jos halutaan, että Euroopan unioni on kilpailukykyinen. Tätä kapasiteettia täytyy vahvistaa niin, että koko EU pääsee kukoistamaan. Tätähän me haluamme, tähän me pyrimme. Ja meidän täytyy eri välineiden kautta ottaa entistä paremmin huomioon alueet ja alueiden tilanne, ei niinkään jäsenvaltioiden alueet ennen kaikkea tarvitsevat entistä enemmän tukea. Ja sitten meillä on erilaisia välineitä. Meidän täytyy muun muassa huolehtia siitä, että nuoret ovat mukana, erityisesti etelässä ja idässä, eteläisessä ja itäisessä Euroopassa, jossa aivovuoto on ollut hyvin merkittävää. Ähm, ja nyt täytyisi huolehtia siitä, että näin ei ole jatkossa, vaan että huippuosaaminen pääsee kukoistamaan myös näillä alueilla. Komission äh, ehdotuksessa tätä ei mielestäni oteta kovin hyvin huomioon. Sitten PK-yritykset, puhutaan paljon teknologiasta, puhutaan julkisen ja yksityisen äh, yhteistyöstä, suuri, kuitenkin ennen kaikkea suurista hankkeista, suurista rakenteista. Älkäämme kuitenkaan Kuitenkaan unohtakaa, että PK-yritykset ovat kuitenkin EUn talouden selkäranka muusta kuin rahoitusalasta. PK-yritykset kantavat suurimman osan ja kaiken kaikkiaan työllistä yllättämisvaikutus on, tai noin 70 prosenttia ihmisistä työskentelee PK-yrityksistä. Ja PK-teille on tietenkin valtava, tällä on valtava merkitys. Näin ollen, kun ajatellaan ne eri aloja, täytyy myös muistaa perinteiset alat eikä vain tulevaisuuden aloja. Ja näin ollen, kun PK-yrityksiin on investointu, niin nämä investoinnit on saatu hyvin vahvasti takaisin. Tietenkin meidän täytyy tukea tällaista todella tulevaisuuteen tähtäävää innovaatiota, mutta myös muuta. Ja kun puhutaan eri välineistä, joita käytetään julkisen rahoituksen hallinnoimiseksi, niin haluaisin, että todella huolehdittaisiin siitä, että meillä olisi kunnollista täytäntöönpanoa. Tämä olisi mielestäni äärimmäisen tärkeää. Kiitos. Eh, <laughs> niin, te käytitte kyllä tässä nyt aika paljon ylimääräistä puheaikaa, eh, vähän liikaakin. Eli pyytäisin teitä kaikkia todella nyt kunnioittamaan puheaika kaksi minuuttia kaikille. Tässä puheenjohtajana laskeskeli jo vähän prosenttejakin. Henkel seuraavaksi. Tämä on Tusanovskin nimissä kolme erityistä kohtaa, viisi yleistä. Ensimmäinen on se, että on tärkeää lisätä Horisontti Euroopan yleisbudjettia. Toisen, että kun puhutaan avaruustutkimuksesta, sitä tulisi tukea toisen pilarin puitteissa. Ja kolmas, meidän täytyy varmistautua siitä, että Britannia osallistuu tulevaisuudessakin. Jos Sveitsi ja jopa Israel, joka olisi Euroopan osa, voivat osallistua, niin kyllähän Brititkin pitää saada. Sitten viisi yleistä kohtaa. EU rahoittaa vain pienen osan kaikista tutkimus- ja kehitysohjelmista, joten meidän täytyy painostaa niitä maita, jotka eivät tuota kolmea prosenttia käytä, jotta näin tekisivät. Kaksi kolmasosaa tutkimus- ja kehitystyöstä ei tule valtioista, vaan tulee yrityksiltä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että yritykset menestyvät, jotta saamme rahaa käyttöön. Kolmanneksi ideologia vastaan tieteelliset todisteet. Tätä tulisi taistella. Se nähdään presidentti Trumpin kohdalla, mutta myös täällä parlamentissa meillä paljon rikotaan tieteellistä tosiseikkaa vastaan, jotta vietäisiin eteenpäin omaa poliittista agendaa. Neljänneksi Edeltäjät jo sanoivatkin sen, että meidän ei tulisi madaltaa yhteiskunnalliseen humanitaarisiin kohti käytettävää rahoitusta. Kysymys ei ole pelkästään teknologiassa, vaan aivan oikeassa siinä. Ja lopuksi sitten meillä on tutkimus ja kehitys. Meidän tulisi keskittyä tutkimukseen. Sillä tosiasia on se, että tällainen markkinajohteinen, yritysjohteinen järjestelmä ei johda siihen, että yritykset tekevät pitkän aikavälin investointeja ja tästä syystä päätavoitteen tulisi olla se, että valtio toimii. Sen tulisi siis keskittyä perustutkimukseen ja eikä, ei niinkään tähän kehityspuoleen. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten seuraavana edustaja Viirinki Aldesta. Dank u voorzitter. Kiitoksia. Pari huomiota. Ryhmälleni Aldelle huippuosaaminen on kaikkein tärkein kysymys. Huippuosaamisen kautta voimme pysyä kilpailukykyisinä ja sen lisäksi, kuten kollegani totesi, jäsenvaltioiden täytyy täyttää ehdot ja pitää kiinni sovituista asioista – Eli 3 prosenttia bruttokansantuotteesta pitäisi investointia tutkimukseen ja innovointiin. Yksikään jäsenvaltio ei tätä ehtoa täytä. Sitten rakennerahastot. On erittäin tärkeää, että rakennerahastoja käytetään sen pohjalta, mitä Horisontti Eurooppa-hankkeessa on. Täytyy katsoa ehtoja, joita sinne jäsenvaltiot ovat itselleen määritelleet. Ja täytyy katsoa, mitkä hankkeet ovat huippuosaamishankkeita, ja niille voidaan sitten myöntää rahoitusta. Ja kysymys, jota parlamentissa on käsitelty, eli 120 miljardia, se on ihan hyvä kysymys ja meidän täytyy kunnolla pohtia tätä. Jokaisen täytyy tehdä päätös tästä. Tämä on erittäin tärkeä päätös tulevaisuutta silmällä pitäen. Perustutkimus. Meidän täytyy korostaa perustutkimusta. Siellä on mahdollisuuksia epäonnistuakin, mutta se on pohja tulevaisuudellemme Euroopan horisontti-hankkeen jälkeen, ja meidän täytyy nyt rakentaa tulevaisuutta perustutkimuksella – meidän täytyy jatkaa työtä peruskysymysten parassa ja myöskin täytyy tehdä yhteistyötä teollisuuden kanssa. Se on tärkeää. Myöskin rahoituskysymykset innovaatiolle ja tutkimukselle tällä alalla ovat merkittäviä. Yhteistyö on tärkeää ja tämä myöskin parantaa kilpailukykyämme maailmassa. Ja siinä olivat minun huomioni. Kiitos. Well, thank you very much, madam. Kiitoksia. Edustaja Dalunde seuraavana. Kiitos puheenjohtaja IPCC, kansainvälinen ilmastopaneeli, tänään aiemmin julkaisi kertomuksen ilmasto muutoksen älyttävästä tilasta. Tässä tiedemiehet vetoavat meihin poliitikkoihin hyvin vahvasti, eli toimikaa nyt. Ja nyt kun ajatellaan Euroopan horisonttiohjelmaa, meidän täytyy pyrkiä käyttämään EUn tutkimusta ja innovointia ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai sen vaikutusten lievittämiseksi 2020 vuodelle on korvamerkitty varoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen mukaan tavoitteisiin ei päästy. 20 prosenttia jäi uupumaan. Näin olen katsonut, että meidän tulisi tehdä kolme asiaa. Meidän tulisi ilmastohankkeet lääkkeiden korvamerkintöjä vahvistaa huomattavasti, huolehtia siitä, että päästään tavoitteisiin ja tarvitaan sellaista sääntelyä, joka todella vahvistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa hankkeidemme kautta. Kysyisinkin panelisteilta seuraavaa. Mitkä ovat teidän päätelmänne tämänpäiväisestä IPCC-kertomuksesta? Mitä meidän tulisi tehdä siitä huolestimiseksi, että Euroopan horisontti ohjelmaa Äh, vahvistaa meidän Pariisin sitoumuksemme toteutumista. Kiitos. Now it's floor of Gue. Kiitoksia. Nyt on sitten Guen vuoro. Koska kukaan arvoisista kollegoista ei tullut tänne, otan useita kommentteja esille itse. Tulevaisuudessa Horisontti Euroopassa meidän täytyy ottaa huomioon – sen, että avaruus ja kuljetus ovat kaikkein tärkeimpiä, kaikkein suurin edistys voidaan saada aikaiseksi tällä. Se on ihan tavallista liikennepuolella. Meillä on vetykennoja, monia tällaisia uusia asioita. Toiseksi mikrohiukkaset tulevaisuudessa erittäin tärkeitä kaikilla aloilla, ei pelkästään teollisuudessa, vaan myös terveydenhuollossa. Kolmanneksi biologia. Sitä ei varmaan pidä sen kummemmin eritellä. Neljä. Yhteiskunnalliset ja humanitaariset kysymykset. Meillä on edessämme useita eri näkökulmia sivilisaation kehittymisessä ja vauhti on nopea. Ja siksi on tärkeää, että suuntaamme osan perustutkimuksesta tutkimuksesta tähän. Ja tietysti sitten täytyy löytää oikea tasapaino perustutkimuksen ja muun tutkimuksen välillä. Ja se, että rahoitusta lisätään 100-120 miljardia, sitä ei kykene arvioimaan, onko se riittävä määrä rahaa suunnata tutkimustyöhön. Tästä huolimatta Aivan kuten edustaja Virin täällä totesi aivan oikein, on tärkeää, että yhdistämme emme pelkästään perustutkimuksen ja lisätutkimuksen, vaan mm, myös teemme yhteistyötä teollisuuden kanssa, sillä kaikkein suurin osa rahoituksesta tapahtuu juuri yhteistyössä sen kanssa. Nämä ovat minun kommenttini. En ylittänyt kahta minuuttia. Ja sitten muut varjoesittelijät, edustaja Amato ei ole paikalla. Arvoisa edustaja Kapel on paikalla. Left. So it... Mutta hänpä lähtikin paikalta. Edustaja Katainen saa seuraavaksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle kuulunee kolme minuuttia raportoijana. Kiitos puheenjohtaja. Minulle kuulunee kolme minuuttia raportoijana tähän. Kiitoksia. Niin, hyvät ITRE-raportoijat ja kollegat, tällainen vahva puiteohjelma todella tarvitaan, joka oikeasti tukee huippututkimusta ja innovaatioita. Tämä komission ohjelmaluonnos ja kasvanut budjetti uudelle Horisontti Eurooppa-ohjelmalle on erittäin tervetulleet ja parantavat monella tavalla jo nyt menestyksekkäästi Horisontti 2020 ohjelmaa. Agri-valiokunnan raportoijana haluan alleviivata viidennen klusterin ruoka- ja luonnonvarat merkitystä. Klusteri sekä sille allokoidut 10 miljardia euroa ovat ehdottoman tarpeelliset Horisontti Eurooppa-ohjelmassa. Ruokaturva ei ole tulevaisuudessa mikään itsestäänselvyys ilmastonmuutoksen muun muassa haastaessa meidän meidän ruoantuotantoamme. Tämä 10 miljardin euron investointi ruokaturvaan liittyvään tutkimukseen ja innovaatioihin ei todellakaan ole liikaa aikana, jolloin maailmalla yli 800 miljoonaa ihmistä kärsii nälästä. Samaan aikaan, kun kolme neljäsosaa maailman ruuasta tuotetaan vain 12 kasvilajikkeen turvin. Ruokajärjestelmä ei todellakaan ole meillä kestävällä tasolla tällä hetkellä eikä pysty vastaamaan niihin tulevaisuuden haasteisiin. Tämä 10 miljardia euroa on olennainen rahoitus, kun etsimme kestäviä keinoja hyödyntää luonnonvaroja ja maatalous on, on sektori, jolla voisimme tehdä paljon ilmastoystävällisempiä tekoja, jos meillä olisi käytössä enemmän soveltuvaa tutkimusta sekä innovaatioita. Ja tässä kohtaa tuen herra Nikan ajatusta siitä, että huippututkimuskin on lopulta jalkautettava myös sinne ihan toteuttavan tason tasolle saakka. Tässä tapauksessa se tarkoittaa viljelijöitä ja muita yrittäjiä, jotta se tutkimus todellakin saadaan sitten vietyä sinne ruohonjuuritasolle saakka ja siitä oikeasti saadaan se, se hyöty. Meidän tulisi muuttaa meidän lähestymistapaamme tavallisesta kiertotaloudesta biokiertotalouteen, jossa myös raaka-aineet kierrätetään, esimerkkinä biokiertotalous ja metsäteollisuuden tarjoamat hienot mahdollisuudet, kun etsitään vaihtoehtoja esimerkiksi muovin korvaamiseksi. Ja mitä tulee sitten vesistöihin, niin emme todellakaan voi puhua yksistään meristä ja valtameristä. Me tarvitsemme tähän kokonaisuuteen myöskin äh, tarkasteluun sisävedet, sisävedet ja järvet. Ja on ehdottoman tärkeää, että nämä EU-ohjelmat suunnitellaan myöskin tämän synergia muiden ohjelmien kanssa varmistaen. Täällä on se hyvin jo noussutkin esille. Tämä klusteri 5 tulisi kirjoittaa pitäen mielessä myöskin tulevan ja nyt suunnitteilla olevan yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet, joka on kovasti muutoksessa ja johon on myös paljon otettu tutkimuspainotusta ja toivon että todella että Akrin lausuntoa kunnioitetaan tässä prosessissa erityisesti tämän klusterin osalta ja parlamentti kanta tukee 10, 10 miljardin euron allokaatiota ja sen säilyttämistä. Kiitoksia. So, thank you, madam, that you passed only uh, something. Kiitoksia. Edu, hyvä edustaja. Ylititte vain kymmenellä prosentilla tämän ajoituksen, vaikka olette esitteli annoin teidän silti jatkaa. Seuraava esittelijä Regi-valiokunnasta on edustaja Van Nistelrooy. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Um, Kiitoksia, on hienoa olla täällä. En nyt halua kannibalisoida, vaan olla mukana vaikuttamassa tähän yhteiseen tavoitteeseen. Olemme tehneet yhteistyötä jo vuosikausia ja aluepolitiikassa politiikkaa muutettiin ja meillä oli ennakkoehtoja seitsemän vuoden ajan. Jäsenvaltiot allekirjoittavat tämän ja komissio niin ikään. Ja suurin osa 48 miljardista meni tutkimukseen ja innovaatioon. Se oli hiljainen vallankumous tällä alalla. Meillä on nyt, jos ajatellaan, että olisi vaikka hieno lentokone, mutta ehkä lentoasemaa voidaan parantaa niin, että toimii paremmin. Kyse on sitoutumisesta. Joskus näihin asioihin liittyy alueellinen ulottuvuus. Yliopistossa koulutetaan nuoria insinöörejä, ja tämä on sitä älykästä erikoistumista ei kaikessa voi olla hyvä, esimerkiksi bioalalla, autoalalla ja kaikilla muilla. Eli on tärkeää, että jäsenvaltiot kumppaneidensa kanssa tekevät valintoja kaikista näistä mahdollisuuksista tieteen alalla. Ja tässä kohtaa me tulemme kuvaan. Ja me sanomme kyllä komission ehdotukselle. Eli käytetään tämä 5 prosenttia. Eli Tällä tavalla voimme saada aikaan parempia tieteellisiä tuloksia alueilla ja kaupungeissa Euroopassa. Eli ei rahoja tarvitse tuoda suoraan Brysseliin, vaan siirretään nämä varat suoraan alueelliseen toimintaan, jossa harjoitetaan innovointia. Tämähän oli kolmasosa hanketta. Ja innovaationeuvosto on tässä mukana. Eli asioita tehdään eri tavalla ja Henkelin kanssa en ole samaa mieltä. Hän sanoi, että pitää panostaa vain perustutkimukseen. Ei, vaan pitää tehdä valintoja innovaation osalta. Ja sitten vielä toinen lyhyt huomio. Vaikeaa tässä nyt on se, että monista osista Eurooppaa lähtee nuoria. Esimerkiksi osista Puolaa on jo puolet asukkaista lähtenyt ja tämä tulee jatkumaan, koska nämä ovat näitä huippukeskuksia. Voittaja vie kaiken. Tämä ei ole mikään kohesio lähestymistapa, vaan meillä on paljon rahoitusta ja me haluamme jatkaa. Viidesosa budjetista menee tähän huippuosaamiseen, eli alhaalta ylöspäin. Eli me haluamme, että meillä on yhteistä hallintoa jäsenvaltioiden kanssa ja odottelemme tätä synergiaa minä laadin pian mietintöni, voitte sitten tutustua siihen. Me tuemme näitä huippukeskuksia ja tuemme tietysti myöskin kasvua ja työpaikkoja. Kiitos. Kiitoksia. Ihan samalla tavalla mennään kuin muidenkin kanssa. 10 prosenttia ylitettiin aika. No nyt sitten seuraavat osallistujat. Kumpula Natri, olkaa hyvä. It's time enough. Two minutes. Kaksi minuuttia, siinä on riittävästi aikaa. Kiitoksia, minä huo- kuuntelin huolella kun tässä nyt näin tarkasti pidetään puheenjohtajan kädessä näitä ohjaksia. Kuulimme viestin tässä monilta siitä, että meidän täytyy ratkaista nämä paikalliset ongelmat ja emme näitä kaikkein hankalimpia ratkaise olematta huipulla. Muussa tapauksessahan olisi myös poliittisesti mahdotonta puhua ihmisille siitä, että tarvitsemme huippututkimusta Euroopassa. Olen samaa mieltä siinä, mitä täällä on sanottu, että meillä on solidarisuusvälineet ja tarvitsemme niitäkin, mutta samalla meidän täytyy katsoa sitä, että jos haluamme olla huipulla, maailma ja globaalit haasteet vaativat myös tätä tukea tutkimuksessa. Meidän täytyy yhdessä parlamenttia korostaa jälleen kerran sitä, että tätä ei rahoiteta riittävästi ja muistan, että noin kymmenisen vuotta sitten Suomen eduskunnassa sanottiin, että maat leikkaavat kansallista budjettia ja sen sijaan rahoitetaan, tai odottavat, että Eurooppa rahoittaisi enemmän. Valitettavasti minun hallitukseni on tehnyt ihan viime vuosina samoin. Eli kotimaissa asia täytyy hoitaa, jos halutaan saada tutkimuksesta enemmän. Meidän täytyy rahoittaa siis paikallisia Eurooppa-tasolla enemmän. Kuulin myös Nikan viestin siitä, että meillä on kolme asiaa, joita nimittäin Helsinki haasteeksi. Helsingin yliopisto kokeili tätä pari kertaa. Se on ensinnäkin siinä on tavoitteet, sitten on rajoja ylittävä, rajoja ylittävä tiederyhmät. Sitten ne puhuvat näille varojen keräjille poliitikoille ja oppivat tässä prosessissa. Oli oikein mielenkiintoista kuulla ihan tavallisena kansalaisena tai poliitikkona näistä globaaleista haasteita. Ja sitten usein tässä puuttuu nimenomaan kompetenssia tässä suhteessa. Eli tai tehtäisiin pelkästään huippututkimusta, vaan kyettäisiin puhumaan siitä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Tässä varmaankin nyt tuli kaikki puheenvuorot käytetty, joita pyydettiin. Seuraava toinen osa tätä istuntoamme. Sen jälkeen avaamme mahdollisuuden vastata kysymyksiin panelistien puolelta. Nyt Dominic, teidän vuoronne on puhua. kymmenen minuuttia. Monsieur le Président, I will speak. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua englannin kieltä ja nostaa esiin uh, esityksessäni tiettyjä kysymyksiä, jotka tässä jo keskustelussa ovat uh, nousseet toisaallakin esiin, mutta ehkäpä kuitenkin lähesty niitä hiukan eri kulmasta kuin tähän astiset puhujat en nyt erityisesti tarkastele Euroopan horisonttiohjelmaa, en myöskään ole sen asiantuntija. Meillä e hän on EU-maiden lisäksi myös Yhdysvallat, Japani, Korea jäseninä, mutta me voimme kuitenkin varmasti jakaa kanssanne tästä meidän laajasta tietopohjastamme tai kontekstista, niin kuin sitä kutsun jotain. Kun puhutaan hallituksista, julkishallinnosta, ja sen liikkumisesta nyt kohti innovaatioita. Ja tästähän Euroopan horisonttiohjelmassa on todella juuri kyse. Ja sitten kun ajatellaan Euroopan tilannetta maailmalla, mm, pohdiskelen sitäkin tässä myöhemmin hiukan enemmän. Ja ylipäätään sitten tätä tehtyä ehdotusta. Pahoittelen kuvat, vaikka mm, kangas onkin äh, suuri, niin äh, huone on vielä suurempi, joten en tiedä näettekö tätä kuvitusta täällä, mutta kun puhutaan äh, investoinneista tutkimukseen ja kehitykseen OECDssä, niin tuossa oikeastaan tilanne on jäänyt aikaa ennalleen vuoden 2006 rahoituskriisin jälkeen ainakin hallitus tasolla rahoitus ei ole lisääntynyt, yritysten tasolla hiukan kuitenkin tuo OECD-luvuista ja jos katsotaan Euroopan unionin tilannetta, niin stagnaatio on hallitus rahoituksessa ja jäsenvaltiorahoituksessa, mutta yritysten rahoitus on hiukan noussut. Ja kun sitten tarkastellaan mm, eri jäsenvaltioita, olemme valinneet ne, jotka käyttävät tutkimukseen ja kehitykseen eniten EU:ssa, niin voitte nähdä, että että ihan tuota alinta lukunottamatta kaikkien menot tutkimus- ja kehitysalalla ovat vähentyneet viime vuosina. Kaiken kaikkiaan tämä vähennys on 3-4 prosenttia, kun ajatellaan valtioiden tutkimus- ja kehityspanosta. Vaikka tiedämme, ei raha suinkaan kaikkea määritä, niin kyllä rahalla tässä vaikutusta on. Ja rahoituksen väheneminen merkitsee tietenkin sitä, että myös tutkimusta ja kehitystä tapahtuu vähemmän. Ja jos ajatellaan ihan tällaista teknologiaa, Rova Karlitska viittasi ää, tässä aiemmin keinoälyyn ja voidaan todeta, että julkinen puoli on täysin sen ulkopuolella. Eh, keinoälyä oikeastaan 340 eh, vuotta sitten kehiteltiin vain yliopistoissa, mutta viimeisten kymmenen vuoden aikana tämä kaikki on siirtynyt yrityksille jopa 40 miljardia dollaria eh, keinoälyyn maailmanlaajuisesti tällä hetkellä investoidaan, mutta valtiotasolla tai hallitukset, niiden osuus on suunnilleen plus miinus nolla. Ja näin ollen yritykset ajavat tätä koko alaa ja niin kuin tiedätte, aika harva näistä yrityksistä on eurooppalainen. Eli peruskysymys tässä nyt onkin, että minkälaista kapasiteettia hallituksilla ylipäätään on ohjailla innovaatioita tänä päivänä puhutaan vaikkapa tietystä RD eh, verokevennysjärjestelmästä. No tällaista toki tapahtuu. Sitä ei ole otettu huomioon minun eh, taulukoissani, mutta eihän näin kuitenkaan puututa eh, siihen, mitä tutkitaan ja mihin suuntaan mennään. Tämä on itse asiassa markkinavetoista, markkinalähtöistä. Markkinoilla tehdään valinnat. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että julkinen sektori tässä menettää vaikutusvaltansa. Ja tämä täytyy kyllä muistaa, eli vaikutusvallan menettäminen. Samoin sitten kun ajatellaan Euroopan painoarvon vähentymistä, sekin on tosiasia. Tuo Kiinan käyrä on tuo, joka lähtee alhaalta, nousee vahvasti ylös. Paitsi Eurooppa, myös Yhdysvallat on menettänyt asemiaan tässä. Ja kun puhutaan sitten rahoituspuolesta, jos verrataan tutkimuksen puiteohjelmia, Yhdysvalloissa käytetään yli 30 miljardia vuodessa pelkästään terveysalalla ja tämä on itse asiassa yhtä paljon kuin EU:ssa käytetään koko horisonttiohjelmaan. Ja näin ollen kyllä horisont, Euroopan horisontti on tärkeä ohjelma. Ei se ole mitään pikkurahaa tietenkään, mutta ei se ole myöskään mitenkään erinomainen ei, voi yli, ei tule yliarvioida sitä, mitä näillä rahoilla voidaan saada aikaan äh, tutkimuksen ja innovoinnin huipputasolla. Kun sitten katsotaan äh, Euroopan horisonttia ja sitä, että voisiko se kuitenkin ylittää taloudellisen painoarvonsa tuloksissa, niin voidaan katsoa myös äh, täydentäviä ehtoja, jotta ne toimisivat tehokkaasti ja näin ollen Euroopassa meillä on puiteohjelma, eurooppalainen puiteohjelma ja sitten kuitenkin taustalla 28 jäsenvaltiota, 28 kansalliset markkinat. Tämä on tietenkin valtava lisäkustannus startup-yrityksille. Kyllähän nämä monikansalliset kansainväliset suuryritykset tähän kykenevät, mutta eivät pienet. Eli yritysten kasvaminen on, startup-yritysten kasvaminen on hyvin vaikeaa. Ja näin on myös vaikea saada houkuteltua riskipääomaa ja Brexitin jälkeen tilanne tulee muuttumaan vielä entisestään. Ja näin ollen esimerkiksi innovaatioiden ja vaikkapa keinoälyn kehittymiselle tarvitaan valtavasti dataa, tarvitaan valtava määrä dataa ja Euroopalla on tässä kyllä vielä pitkä, pitkä tie kuljettavana. Eli voidaan käyttää hyvinkin paljon rahaa, vaikka sanoin, että tämä summa ei itse asiassa ole edes valtava, mutta jos tutkimus tutkimukselle luodaankin hyvät puitteet kukoistaa, niin ei tällä summalla silti päästä kovinkaan pitkälle. Tässä on hyvin monia eri tavoitteita. Täällä puhuttiin kilpailukyvystä ja puhuttiin näistä tehtävistä ja huippuosaamisesta – eivät nämä aina välttämättä mene ihan samaan suuntaan tai ole sopivia. Ja se, mitä tässä kuultiin aiemmin, eli että voittaja vie kaiken ja hyvin usein huippuosaaminen keskittyy siitä huolimatta, että täällä nyt pyritään monenkeskisyyteen, Kyllä ehkä se, että on monenlaisia sidosryhmiä mukana voi olla vahvuus, eli näin voidaan ohjelman kattavuutta ehkä parantaa. Ja sitten täytyisi kyllä vivuttaa kansallisia rahoitusosuuksia, tutkimusohjelmaa Euroopassa on 10 prosenttia prosenttia tutkimusrahoituksesta Euroopassa, 90 prosenttia tulee kansallisilta hallituksilta, eli ei tällä ehkä kovin pitkälle pötkitä tällä 10 prosentilla. Ja sitten lopuksi vielä käydään keskustelua, jatkuvaa keskustelua on käyty jo satoja vuosia perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä. Ja mainitsisin ehkä yhden asian, jota joka tunnettiin äh, parikymmentä vuotta sitten äh, tällainen neliö. Eli että ei välttämättä perus- ja soveltavan tutkimuksen välillä ole ollenkaan mitään äh, ristiriitaa. Tarvitaan perustutkimusta, se on tietenkin tärkeää, mutta kuitenkin tarvitaan myös huippuosaamista. Kuitenkin perustutkimus, jos halutaan, että saadaan aikaan pitkän aikavälin vaikutusta, niin perustutkimuksen on oltava huippuohjelmissakin mukana. Jos haluatte siis saada mahdollisimman paljon aikaan ohjelman kautta, joka nyt ei ole kovin suuri, niin tarvitsette täydentävyyttä, tarvitsette kumppanuutta ja, jo, ja johdonmukaisuutta kansallisten ohjelmien kanssa ja perustutkimus on otettava ohjelman sydämeen ja ytimeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci bien. Äh. Kiitoksia. Viimeinen panelisti on Janusz Buniecki. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Uh, dear members of the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät ITRA-valiokunnan jäsenet. Haluaisin ennen alkuun käsitellä kysymystä, jossa pohditaan sitä, missä Euroopan kansalainen on. Tässä tieteen investoinnin, innovoinnin ja liike-elämän pyörteessä – Martti monia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionille. Jos viitataan tieteellisiin löydöksiin, esimerkiksi IPCCn raportti antaa tieteellisiä tosiasioita. Tieteilijät ovat tehneet työnsä. Ehkäpä nyt on poliitikkojen aika toimia. Kysymys olisi ehkä se, että missä nämä politiikan tekijät ovat, kun seurataan tieteellistä neuvonantoa ja tosiasioita. Eli Horisontti Euroopan puitteissa, jos saan puhua ominaisuudessa, niin mm, aktiivisena tieteilijänä jonkun verran myös kokemusta minulla on tältä poliittiselta puolelta. On tärkeää löytää kumppanuuksia ja tehtäviä sitä, millä tavalla ne tulisi ensin määritellä vasta sen jälkeen main, muotoilla se, mistä näissä tehtävissä on kysymys. Erityisen tärkeää ottaa kaikki sidosryhmät mukaan ja tehdä yhteistyötä alusta lähtien. On äärimmäisen tärkeää, että saadaan aikaan myös se, että tutkimusyhteisö on mukana, kansalaisyhteiskunta ja jäsenvaltiot, kaikkien tulisi olla mukana. On äärimmäisen tärkeää myös määritellä mahdollisimman nopeasti tämä ja se, millä tavalla ne voivat olla mukana. <clears throat> ja seurantatyönä joihinkin näihin kommentteihin tehtävät pitäisi pohjata yhteistyöhankkeisiin ja tässä suhteessa huippuosaaminen ei millään tavalla syrjäytä sisältävyyttä. Suurten ongelmien ratkaisuja globaaleihin haasteisiin vastaaminen Euroopassa vaatii ehdottomasti sitä, että perustutkimus on täysin mukana. Toisaalta kumppanuudet, erityisesti toimielinten välillä, tulisi ottaa mukaan vain siinä tapauksessa, että niillä on selkeä eurooppalainen lisäarvo. Eli prioriteettina olisi käsitellä näitä kysymyksiä kattavasti kaikkien kanssa. Ja näin, kun katsotaan näitä eri työkaluja, niin apurahojen tulisi olla päätyökaluna, kun rahoitetaan innovointia ja tutkimustyötä verrattuna muihin mekanismeihin tulisi kaikissa kolmessa pilarissa mukana avoimessa tieteessä, globaalihaasteissa ja avoimessa innovoinnissa. Ja kuten jo mainitsin, perustutkimus on äärimmäisen tärkeää, sitä tulisi tukea kaikissa pilareissa, mutta sitä pitäisi liittää pelkästään ERC. -hän. Sehän rahoittaa myös rajoja ylittävää tutkimusta, ei pelkästään perustutkimusta, vaan kaikkea hyvää tutkimusta. Samoin pilarissa kaksi, jossa hankkeita pitäisi avointen tarjouskilpailujen avulla näissä yhteistyöhankkeissa rahoittaa ja täytäntöönpanna, niin kaikkia tasoja tulisi tukea, varsinkin teknologiatasoja yhdestä kahdeksaan. Yhdeksän on jo markkinatasoinen. Ja erityisen tärkeää on yksinkertaistaa näitä prosesseja ja hakurahan, hakutapoja. Horisontti Eurooppa apurahat pitäisi niiden pitäisi asettaa uusia standardeja tämän tapaista tutkimustyössä, varsinkin kun kysymys on kiireellisissä, kiireellisistä tarpeista. Asia, johon haluaisin erityisesti kiinnittää huomiota, koska minulta kysyttiin, että millä tavalla tämä kuilu voitaisiin kuroa Euroopassa yhteen tutkimus- ja kehitystyössä, Meillähän on usein tämä huippuosaamisen jakamistavoite. Se, minun mielestäni se tulisi tehdä niin, että lisätään osallistuvuutta. Ehkä kaikkein tärkein viesti, jonka haluaisin välittää, on se, että huippuosaamista on jo olemassa niin sanotuissa 13 EU-valtiossa. Mutta sitten meillä on sellaisia huippuosaamisverkostoja, jotka ovat suhteellisen kiinni, jotka eivät halua laajentua, eivätkä halua osallistua huippuolemiseen. Jos järjestelmä voisi toimia, niin olemassa olevan järjestelmän täytyisi avautua. Eli tässä sisältyvyys ei jätä ulkopuolelleen huippuosaamista päinvastoin. Pohjaton olemassa olevan huippuosaamisen, jos se löytyy tästä järjestelmästä, niin se on hyvä. Tämänhetkiset laajentamistoimet ovat hyviä. Horisontti 2020 ohjelmassa lisäbudjetti tässä suhteessa olisi hyvä, mutta osallistumisen laajentaminen ja kaiken huippuosaamisen yhteenkerääminen, sitä pitäisi kohdella horisontaalisena kysymyksenä ohjelmassa, eikä vain yhtenä mekanismina, jossa luodaan tällainen getto näille laajeneville maille ja vähän rahaa, koska se on erottelua, eikä se vie yhteiseen hyvään. Ja tietysti tämä huippuosaamisperiaate, sitä täytyy noudattaa. Ja tästä syystä hyvin tarkkoja ohjelmia täytyy ottaa käyttöön. Esimerkiksi konkreettiset tavoitteet, jotka liittyvät poliittisiin sopimuksiin. Esimerkiksi lisätään 4 prosentin osallistuvuutta 10 prosenttiin. Tällainen selkeä tavoite kautta ohjelmien mahdollistaisi sen, että voitaisiin asettaa selkeät tavoitteet sen suhteen, päästäänkö tavoitteisiin. Eli tavoitteisiin pitäisi siis päästä. Oli myös samaa mieltä tässä lähestymistavasta, jota on ehdotettu ennenkin. Eli konsortiolle esitetyt aloitteet tulisi ottaa huomioon. Ehdottaisin kuitenkin, että kriteerit muutettaisiin. Jotkuthan sanovat, että niiden tulisi pohjautua huippuosaamiseen. Minun mielestäni kuitenkin valintakriteereitä tulisi muokata niin, että tämä laajeneminen olisi yksi preferenssi. Eli jos yksi on sisältyvyydessään parempi, niin sen kaltaista tulisi rahoittaa enemmän. Olemassa olevat ohjelmat, olen jo todistanut, että tämänkaltainen aloite itse asiassa lisää osallistumista. Eli meidän tulisi keskittyä tähän osallistumisemme tähän mennessä, jossa jotkut mekanismit ovat toimineet. Ja jos jatketaan tätä kysymystä. Katsotaan synergiaa, miten niitä voidaan hyödyntää, varsinkin ne, jotka liittyvät rakennerahastoihin. Tämä on tärkeää, mutta tässä kuitenkin on sellainen vaara, että luodaan rinnakkaisia rahoitusjärjestelmiä horisontti Euroopan rinnalle, jolloin meillä olisi tällainen lisähorisonttiohjelma, on jonkun verran raha menisi rakennerahastosta. Se on mielestäni oikein vaarallista. Ja viittaan siihen, mitä täällä sanottiin, se on kannibalisointia. Siinä on ongelmana se, että se saattaa syödä sisänsä kaikki jo otetut aloitteet. Horisonttiohjelma siis liittyy, se on omistettu maille ja rakennerahastot on omistettu alueille. Tämä on tärkeä ero ja sen tulisi jäädäkin sellaiseksi, jotta voidaan vahvistaa tätä synergiaa. Jos ryhdytään sekoittamaan asioita, niin sitä ei kyllä ole mitään hyötyä. Se luo sisäistä kilpailua kaikki ne huonoine kannustiminen. Me tarvitsemme hyviä kannustumia, jotta yhteistyötä voidaan lisätä. Eli ei mitään suorta, suoraa päällekkyyttä mekanismien kohdalla. Ja tätä laajenemiskriteeriä pitäisi käyttää horisontti 2020. Ja tietysti sitten tämä huippuosaamis huippuosaamissinetti on tässä suhteessa tärkeä. Ja meillä täytyy näiden kriteerin suhteen olla todella varovaisia. Ja sitten tässä tuli muutenkin ajatuksia esille esimerkiksi tutkinnon rahoittaminen. Tässä suhteessa on suuria eroja vaikutus, vaikutuksen suhteen, mikä välttämättä kuitenkaan ei viittaa todelliseen huippuosaamiseen ja potentiaaliin, vaan tuohon rahoitustasoon. Uusia mekanismejakin täytyy ottaa käyttöön, joiden avulla annetaan valtaa instituutioille näissä laajenevissa valtioissa, jotta ne voivat myös olla kilpailemassa huippuosaamisesta maailmanlaajuisesti. Eli täytyy ottaa käyttöön sellaisia mekanismeja, jotka tasoittavat tuota tietä rahoituksen suhteen horisonttiohjelmissa niiden maiden välillä, joissa on vanhoja huippuosaamisverkkoja ja niissä, jos on sellaisia verkkoja, jotka sellaisiksi pyrkivät. Puheenjohtaja, mahtavaa. Pysytte aivan ajassa. Nyt sitten on esittelijöiden aika jälleen kerran. Pyytäisin edustaja Danika esittämään omat kommenttinsa. Thank you so much uh, for... Kiitoksia jälleen kerran. Te korostitte näitä kriteereitä, jotta voitaisiin välttää tämä keskustelua tässä tuota, laajentaa toimintaa ja parantaa sitä, eli ei määrä vastaan laatu. Joku kysyi että meillä nyt ei ole riittävästi rahaa. Kansainvälinen yhteistyö ei ole kyseenalaistettuna. ajattelen vain, että meidän täytyy nyt hiukan auttaa Kiinaa. Jos katsotaan näitä apurahoja, 18 prosenttia varoista, jotka menevät Euroopan ulkopuolelle, menevät Kiinaan. Siellä on tutkimusta tällä alueella, mutta entäs sitten kun apuraha on myönnetty? Eli EU-rahoilla vaikutamme Kiinan kasvuun. Monet kysyvät, missä on EU ja mitä teemme tässä kilpailussa. Eli haluan tehdä selväksi, että meillä on oltava selkeitä sääntöjä. Meidän täytyy tarkkaan katsoa, mihin rahat sijoitetaan ja soveltaa kriteereitä – jos puhutaan vaikka näistä tohtoriväitöskirjoista ja apurahoista, niin he joutuvat jatkamaan työntekoa vielä yhtä pitkään sen jälkeen, kun apuraha on jo käytetty. Lopullinen tavoitehan on se, että EU olisi kansainvälinen toimia tässä kansainvälisessä kilpailussa. Ja sitten meillä täytyy olla arviointeja ja päätöksentekijöitä kaikista maista. Itse tulen maasta, joka on nettimaksaja Horisontti 2020 hankkeen osalta – ja lahjoittajamaat sanoivat, että kyse on meidän rahoistamme, eli varoja ei käytetä sellaisiin hankkeisiin, joita me emme pystyisi valvomaan. Meidän täytyy saada huippututkijat mukaan näihin komiteoihin arvioijiksi – koska muuten meille jää isoja kysymysmerkkejä. Eli jos haluamme puuttua näihin vajeisiin, niin meidän täytyy olla selkeät kriteerit. Ja kaikkien täytyy tehdä työtä näiden kriteerien pohjalta Eli komission pitäisi vielä tarkastella asiaa. Ja 20 prosenttia on tutkimuskeskuksen menestystaso. Ja tilintarkastustuomioistuin vaati 100 prosentin onnistumistasoa, koska kyse on EUn varoista. Eli meillä on paljon varjostajien kokouksia. Ensimmäiset on jo ollut ja kolme on vielä tulossa, eli aikaa vielä on varmistaa, että saamme aikaan hyvän mietinnön, koska siitä on hyötyä Euroopan unionille, tutkijoille – ja myöskin me poliitikot olemme sitten tyytyväisiä. Niin ja sitten vielä Britannia on jäsenvaltiona ja sitä ei saa laittaa minkään assosiaatiomaiden luokkaan tai mitään, vaan se on jäsenvaltio. Eli ja mukana on myös Islanti ja Norja. Kiitos important item. Otitte erittäin tärkeän näkökulman esille, sillä pelkästään, ei pelkästään tieteilijät, vaan myös koulutetut ihmiset liikkuvat vapaasti. Me esimerkiksi Tsekin tasavallassa koulutamme saksalaisia, itävaltalaisia, jotka esimerkiksi hyötyvät meidän koulutusohjelmistamme. Yksi kolmasosa pakenee minun maastani. Tämä siis ei ole pelkästään koske tieteilijöitä, vaan ylipäätään korkeakoulutettuja ihmisiä. Edustaja Eller tulee paikalle hieman myöhemmin. Cabezon Ruiz saa sen sijaan puheenvuoron nyt, koska hän on varjoesittelijänä d ryhmästä Floor is yours. Olkaa hyvä. Bueno, pues me da... No niin, eh, aihe, joka mielestäni on hyvin tärkeä Nimittäin tämä sukupuoliulottuvuus tulisi ottaa huomioon. Horisontti 2020 pyrittiin aikaansaamaan joitain määritelmiä ja vahvistamaan naisten osallistumista, mutta tämä jäi vielä riittämättömälle tasolle esimerkiksi paneeleissa ja neuvontavissa tehtävissä. Minun mielestäni meidän täytyy ohjelmissa huolehtia paitsi naisten osallistumisesta, myös ihan näistä tutkimuksista, ylipäätään kaikkien rahoitettavien hankkeiden vaikutuksesta kansalaisiin tulee puhua ja tarkastella tässä samassa yhteydessä myös vaikutusta naisiin. Tiede ei saa aiheuttaa syrjintää esimerkiksi sukupuolen tai muun perusteella. Kun ajatellaan jäsenvaltioiden osallistumista talouskriisin aikana, muun muassa oma kotimaani Espanja päätti, että että on pakko toteuttaa leikkauksia. Tämä oli kuitenkin virhe, joka on nyt sitten tullut kalliiksi. Ja tarvittaisiin sellaisia mekanismeja, joissa jäsenvaltiot täydentäisivät horisonttia omalla tavallaan, eivät sitä kuitenkaan voi korvata. Ja katson, että investoinnit äh, on hoidettava mahdollisimman täydentävällä tavalla ja jäsenvaltioiden tulee pyrkiä toimimaan äh, keskipitkällä ja pitkällä aikavälilläkin äh, mahdollisimman vankalta pohjalta. Ja nyt meidän on huolehdittava synergiasta meidän on huolehdittava siitä, että tämä ohjelma todella osuu maaliin. Tarvitaan ihan konkreettisiakin esimerkkejä. Paras esimerkki synergia edustaa on varmasti yhteispeli eri mm, rahastojen välillä ja ähm, tästä on tultava totta ja todellisuutta ja mm, vaikkapa alueilla – joissa hyödytään rakennerahastoista, on varmaan suuri, suuri mielenkiinto osallistua tähän. Kiitoksia. Next in the row. Seuraavana vuoron saa edustaja Viirink. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari huomiota. Tänään ei vielä ole puhuttu tärkeästä asiasta, aikatekijä. tekijä meidän on saatava parlamentissa ja neuvostossa sopu. Ja meidän täytyy varmistaa, ettei mitään aukkoja pääse syntymään. Meidän täytyy varmistaa, ettei rahoitusta tule ennen kuin päätökset on tehty. Ja kannustaisin kaikkia nyt varmistamaan, että me hoidamme tämän asian kuntaan, jotta tutkimus voi jatkua, eikä se pysähdy missään vaiheessa – koska joudumme odottamaan rahoitusta. Ja silloin me joutuisimme, tai ottaisimme takapakkia aika paljon tällä alalla, ja se olisi surullista. Ja kansalaiset pitää saada paremmin mukaan. Haluaisin, että 751 meppiä, jotka täällä ovat, heidät kaikki on valittu täällä kansalaisten äänillä. Eli me edustamme kansalaisia. Ja toiseksi Horisontti 2020 ohjelma on nyt tehty ja näin taattiin tutkimus ja innovointi, mutta myöskin työpaikkoja. Ja työpaikathan ovat kansalaisia varten. Eli yksi euro, joka on sijoitettu tähän hankkeeseen, niin sen tuotto on ollut 11 euroa. Ja siitä on myös kansalaisille. Sitten puhuttiin monista aiheista, terveydenhuollosta. Sehän on suorassa yhteydessä kansalaisiin. No missä parannusta voidaan tehdä? Niin esimerkiksi viestinnän alalla. Viestinnän pitää olla yksinkertaista, jotta tavalliset kansalaiset ymmärtävät, mistä on kyse. Se, että luodaan enemmän lentolehtisiä ja kaikkia raportteja, niin eivät ne kiinnosta kansalaisia. Kansalaiset haluavat vain tietää, mitä on tapahtunut yksinkertaisella tavalla niin, että hän voi saada asiasta selvää muutamassa minuutissa. Tätä kansalaiset eivät vähempää eivätkä enempää, ja tätä on pyydetty komissiolta ja kansal- parlamentilta, mutta myöskin tutkijoilta. Eli tutkijoille pitää yksinkertaisesti selittää, mitä he tekevät ja mikä on tutkimuksen tavoite, ja sen jälkeen sitten kansalaiset ymmärtävät, mitä tapahtuu. Kiitos. Thank you very much for... Kiitoksia näistä kommenteista. Nyt minulla on puheenvuoro. Haluaisin puuttua kysymykseen siitä, miten yhtäältä säilytetään avoimuus tutkimuksessa ja toisaalta, miten voidaan kunnalla investoida rahat niin, että saadaan lisäarvoa, eurooppaista lisäarvoa eurooppalaisille ja muille. Edustaja Katainen, toinen kierros. Ette halua käyttää puheenvuoroa. Onko täällä joku muu, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? ei ole, niin nyt sitten on panelistiemme vuoro. Aloitamme lopusta päin. Ja päätämme Vandenbergen, joka tekee sitten loppupäätelmät. Olkaa hyvät. Like to take on the question of... Kiitoksia tosiaan tuosta synergiasta ja rakennerahastoista ja tietenkin valistuksesta. Yksi ongelma, joka joihinkin aloitteisiin liittyy on keskittyminen äh, huippuosaamiseen. Esimerkiksi äh, eräs ohjelma, joka pyrkii vahvistamaan äh, liikennettä huipputekijöiden liikkuvuutta siis muihin maihin, mutta tässä sitouduttiin vain viideksi vuodeksi tässä ohjelmassa. Ja kun sitten nimitettiin äh, näitä huippututkijoita, niin ähm, synergia varmasti tarjoaisi, jos voitaisiin käyttää eri rahoitusmahdollisuuksia menestyksekkäiden hankkeiden jatkon aikaansaamiseksi niin, että että näin menestyksekässä hanke ei keskeytyisi tai ettei kävisi niin, että sanotaan, että no emme me tätä rahoita, kun varmaan rakennerahastot rahoittavat kuitenkin. Kiitos. Very quickly on uh, listener. No- Oikein nopeasti tästä huippuosaamiskäsitteestä. Me tutkimme huippuosaamista ja pyrimme hieman laajentamaan sitä käsitettä. Uippuosaamiskäsite ymmärretään usein niin, että otetaan kaikkein paras hanke, joka vastaa rahoitusta. Eli se on yksilötason huippuosaamista. Meidän täytyy katsoa tätä huippuosaamista laajemmin. Meidän täytyy saada tällainen huippuosaamisen tutkimussalkku. Se ei välttämättä ole kokoelma erinomaisia hankkeita. Meillä on hyvin tunnettu asiakirja, jossa on otettu esille sitä, että miltä ei kaikki tutkijat pyrkivät samaan tavoitteeseen ja siitä syystä meillä on paljon, paljon keskittymistä tutkijoilla samoin kysymyksistä useista eri syistä. Näin siitä nimittäin saa rahaa julkaisujen muodossa Tämä kaikki merkitsee sitä, että meillä on paljon tärkeitä kysymyksiä, jotka jäävät huomiotta. Monimuotoisuuden puute kysymyksissä ja vastauksissa, yhdenmukaisuudessa, koska meillä on vertaisarviointi, sitten monimuotoisuutta puuttuu tutkijoissa sukupuolen, maantieteellisen jakauman puitteissa. Eli meidän täytyy tässä siirtyä kollektiivisen salkun piiriin, joka vaatii erilaiset välineet, jotta huippuosaamista voidaan arvioida. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitos. Zabine seuraavana, olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Pari kysymystä, jotka tulivat esille. Ensinnäkin huippuosaaminen. Sehän on kaiken ytimessä huippuosaamista tarvitaan myöskin soveltavassa tutkimuksessa yhtä paljon kuin perustutkimuksessa. Huippuosaaminen on perusperiaate, johon täytyy pyrkiä, pyrkiä kaikessa, mitä teemme. Ja sitten tämä asia, joka palaa aina esiin. Perustutkimus, sovellettu tutkimus. Nyt täytyy ymmärtää, että kaikki tämä on osa sama yhteistä arvoketjua. Eli me tarvitsemme näitä kaikkia osia. Vuosikausia on puhuttu innovaatiovajeesta, jota Euroopassa on. Ja ainoa ratkaisu, ja kaikki innovaatiot osoittavat sen, että mitä paremmin eri tahot tekevät yhteistyötä, sitä parempaan menestykseen päästään. Eli käytännössä tämä tarkoittaa, että haluaisin, että yhteinen tutkimusarvoketju näkyy ja että sitä vahvistetaan kaikissa rahoituskehiksen osissa. Ja meillä on hyviä esimerkkejä. Se sopii maatalouteen tai rakennerahastojen tai muualle. Sitten budjetti. Nyt kyseessä on kriittinen massa, eli meidän täytyy yhdistää voimamme, yhdistää horisontti Eurooppa, eri hankkeita, rahoitusta, jäsenvaltiot plus teollisuus plus rakennerahastot. Eli tässäkin rakennerahastoita vuosien varrella on ollut tarkoitus yhdistää puiteohjelmiin, mutta Tähän mennessä tämä ei oikein ole tehokkaalla tavalla onnistunut. No, aika ja nopeus, ne ovat tärkeitä. Noilta kysyttiin esimerkkejä. Ja meidän täytyy panna täytäntöön esimerkiksi tekoälyaloitteita. Meillä on komissiolta tästä jo ehdotus. Ja sitten tietosuojakysymykset, yritysten väliset tietokysymykset – Ilmastonmuutos tuli esille. No, tämä on selkeä esimerkki. Meillä on paljon tutkimusta ilmastonmuutoksesta ja nyt se täytyy panna täytäntöön. Julkisen ja yksityisen sektorin välisellä kumppaneilla on kokemusta esimerkiksi energiatehokkuushankkeista, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, ja täytäntöön panoa tarvitaan tällä alalla. Ja vielä lopuksi Kiina tein selväksi, että Kiina toimii erittäin strategisella tavalla. Ja niin kauan kuin meillä ei ole kunnollista vastavuoroisuutta, meidän ei tule olla naiveja. Ja siksi meidän on varmistettava, että Euroopassa kehitämme omia vahvuuksiamme. Kiitos. Thank you, madam. Kiitoksia. Ja sitten Palmovski saa puhua. Um, I want to... Kiitos. Voisin aloittaa vastaamalla Ellerin huomioihin. Korostaisin, että yliopistot ovat itse asiassa puhuneet äh, johdonmukaisesti yhdellä äänellä ennen komission äh, Euroopan horisontti julkaisua ja myös tämän jälkeen olemme myös Danikalle ja muille puhuneet täällä parlamentissa. 13 yliopistoyhdistystä ovat puhuneet yhdellä äänellä, kokemuksen äänellä. Ja olemme myös puhuneet kovalla äänellä ja tulemme myös näin tekemään jatkossa, sillä olen Elenin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että on aivan keskeisen tärkeää, että me yhdessä parlamenttikomissio, mutta myös neuvosto teemme yhteistyötä antaaksemme Euroopan tieteelle sen tilan, joka sille kuuluu Euroopassa. Ei minua mistään kannibalismista ole sen tän aiemmin syytetty. Tämä on ihan ensimmäinen kerta. Minä sanoisin ihan päinvastaista. Minä nimittäin puhuin sen puolesta, että meillä olisi strateginen tavoite kautta koko ohjelman. Sitä minä tarkoitin enkä näe syytä, miksei Euroopan horisonttiohjelmassa olisi näin, eikä se maksaa euroakaan. Eli tämän kaltaisen ohjelman haluaisimme. Sitten tietenkin Euroopan parlamentti päättää talousarviosta ja kaikki toivomme, että talousarvio olisi isompi. Ja todella kovasti arvostan parlamentin jatkuvia ponnisteluja sen varmistamiseksi, että talousarviota voitaisiin vahvistaa. Ja kun sitten valintoja täytyy tehdä, niin kuin on, ja uskon, että voimme kyllä tehdä myös tiettyjä painopisteitä siirtää talousarvion eli eri osien välillä. Mutta joka tapauksessa yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet tulisi ottaa mukana. Emme me tästä ole eri mieltä, mutta kyse on siitä, että miten tämä parhaalla tavalla saadaan hoidettua. Ja halusin nostaa tämän juuri parlamentin keskustelussamme täällä esille. Sitten täällä puhuttiin kansainvälisen ilmastopaneelin tuoreesta kertomuksesta IPCC nosti esiin äärimmäisen huolen, jota tiedeyhteisö tuntee ilmastonmuutoksesta. Meidän on jatkossakin investoitava tähän tutkimukseen yksi johtava eurooppalainen ilmastotieteilijä Thomas Bernin yliopistosta on äh, itse asiassa ollut mukana äh, monissa komission rahoittamissa hankkeissa ihan alusta alkaen. Eli äh, kyllä komissio on ollut todella kantava voima ilmastotutkimuksen alalla ja tämä täytyy tunnustaa. Hän muuten totesi, ja siis IPCCn raportti totesi, että politiikan ja IPCCn kannan välillä kuilu on kasvamaan päin, eli kyllä tässä on kyse myös arvoista. Täysin allekirjoitan tämän eh, ajatuksen niistä muutoksista, jotka meidän on toteutettava yhteiskuntana ja taloutena. Jos kansalaiset eivät ole kyydissä, niin sitten olen kyllä todella, todella huolissani ja, pelkään, että kansalaiset eivät ymmärrä että tämä muutos on yhä, on, on yhä nopeampi ja meidän on käytettävä kaikki tietomme eh, näiden ongelmien ratkaisemiseen. Paljon tässä on jo kuultu synergiasta ja muistuttaisin eh, meitä kaikkia siitä, että on ehdoton tavoite eh, ISEFissä vähentää kuilua Euroopan unionin eri alueiden menestyneiden ja ei-menestyneiden alueiden välillä. Tässä on jännitettä. On jännitettä huippuosaamiskeskusten ja muiden välillä, mutta on myös hyvin paljon potentiaalia. On potentiaalia löytää tapoja. Ei kyse voi olla yksinomaan tästä Euroopan horisontista, vaan kaikista niistä mahdollisuuksista, joita alueen rakennerahastot äh, voivat äh, täydentää, täydentääkseen tätä tehdä. Lainaisin vielä komission jäsen Moidashia. On tärkeää, mitä hän sanoi, mutta myös, että missä hän sen sanoi. Kymmenen päivää sitten Euroopan teknologiafoorumissa Katowicessa äh, Moidas aloitti puheenvuoronsa toteamalla, että perustutkimuksen on oltava Euroopan tulevaisuuden ytimessä. Juuri näin enkä näin ollen ollenkaan usko, että tässä olisi mitään kuilua innovaatioiden ja sitten perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä. Tarvitaan tasapainoa. Moidashan totesi, että me emme tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Me emme tiedä, mikä seuraava suuri haaste meitä odottaa nurkan takana. Siksi meidän on mentävä tiede edellä eteenpäin. Ja puhuin monista eri aloista, mutta kaiken kaikkiaan toteaisin, että tarvitsemme nykyehdotukselle lisää tukea. Kiitos paljon. Thank you very much. I would like to ask represent... Kiitoksia. Haluaisin pitää komissioedustajaa poliittisen kehityksen ja koordinoinnin päästön edustaja Vandenbergia esittämään nämä loppukommenttinsa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No, on hyvin epätavallista, että komissio saa sanoa viimeisen sanan tässä talossa, joten tämä on varsinainen etuoikeus. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen kuuleminen. Olen kuullut paljon eri asioita ja olen oppinut, että esimerkiksi horisontti on pieni suuri ohjelma. Se näyttää suurelta rahoituksellisesti, mutta se on aika pieni. Ja Dominique Deck on selkeästi todistanut tästä. Se vastaa useisiin tavoitteisiimme sen suhteen, mitä tämä ohjelma voi saada aikaiseksi. Ja tietysti me emme voi ratkaista kaikkia ongelman, ongelmia ma- maailmassa riippumatta siitä, miten suuri tämä ohjelma on. Ja minusta meidän tulee katsoa sitä, mitä haluamme asettaa etusijalle, kun ehdotamme horisontti Eurooppaa. Meidän täytyy pyrkiä siis saamaan tämän ohjelman vaikutukset maksimaaliseksi sekä yhteiskunnalle että taloudelle niin, että katsotaan yhteiskunnallista ja taloudellista vaikutusta, joka näillä investoinneilla on tähän ohjelmaan. Se merkitsee myös sitä, että haluamme esittää myös ensin kysymyksen siitä, minkälaisen vaikutuksen haluamme saada aikaiseksi, mikä on se lisäarvo, jota haluamme luoda, eikä se kysymys, että kuka saa eniten rahaa. Onko tämä pikemminkin pk-yrityksille vai suurille yrityksille? Onko se tälle vai tuolle muualla Euroopassa? Ja se, mitä me haluamme tehdä, jatkan siitä, mitä Dominikelle totesi, on yhä tärkeämpää, että vähän enemmän muutumme kiinalaisiksi, vähän enemmän strategisiksi. Että ei sanota pelkästään, että tässä nyt on sitten kyseessä rahoitusohjelma, että tulkaapa hakemaan rahanne, vaan että me myöskin näytämme suuntaa sen suhteen, mitä me haluamme saada aikaiseksi tämän perustavanlaatuisen ohjelman avulla niin, että vähitellen sitten siirrytään siitä, että meillä on suuri rahoitusohjelma investointiohjelman piiriin ja voidaan näyttää, miten voidaan saada vaikutuksia yhteiskunnalle, kansalaisille ja taloudelle. Hyvin pitkälti olen edustaja Viirinkin kanssa samaa mieltä siinä, että vaikutus kansalaisille on luonnollisestikin laajempi kuin mitä kansalaiset pelkästään saisivat jokaisesta hankkeesta. Ja jos me haluamme asettaa vaikutuksia tosiaan, se merkitsee sitä, että halutaan päästä näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävä kehitys on nimenomaan se, missä meidän tulevaisuutemme on ja, tulevaisuutemme on, ja näin varmistaudutaan, että meidän kilpailukykymme säilyy Euroopassa ja samalla ollaan mukana edesauttamatta, edesauttamassa kestävää kehitystä maailmassa. Se kulkee käsi kädessä järjestelmämme kanssa. Siksi tarvitaan järjestämistä lähestymistapaa. Meidän ei tule pohtia tätä toimialojen tai erilaisten alojen mm, puitteissa. Se saattaa ajaa jotkut pois, jotka eivät pidä, jotka eivät helposti tunnista itseään tästä ohjelmasta. Meidän täytyy myös kyetä saamaan pareksi, parempia tuloksia aikaiseksi kuin tällä hetkellä horisontti 2020, niin että sidosryhmät ja kansalaiset ovat mukana suunnittelemassa näitä ohjelmia ja yhdessä luovat tulevaisuuden ratkaisuja. Siksi olemme esimerkiksi ehdottaneet tätä missiokäsitettä, jossa ajatuksena olisi se, että ei Brysselin ihmiset määrittele niitä tehtäviä, vaan että löydetään sellaiset alueet, joissa Euroopalla voisi olla oma tehtävänsä – ja sitten antaa sidosryhmien yhdessä kansalaisten kanssa määritellä ne tehtävät, jotka käyttävät sekä perus- että sovellettua tutkimusta ja kaikkea muita tavoitteita. Haluan myös paremmin onnistua, ja sen löytyy tästä ohjelmasta, siinä, että otamme huomioon kansalaiset. Kansalaiset otetaan mukaan tieteeseen ja tutkimustyöhön Olemme juuri viimeisten kuukausien aikana saaneet nähdä vain erinomaisen esimerkin Flanderin alueelta täältä Belgiassa, jossa 20 000 perhettä osallistui tieteellisen Antwerpen yliopiston järjestämään tutkimukseen, jossa mitattiin ilmanlaatua. 20 000 perhettä oli mukana tässä mittaamassa ilmanlaatua. Sitten tiedot annettiin yliopistolle ja tuloksista tiedotettiin kaikkialla mediaan. Se oli hyväksi tieteelle, se oli hyväksi yhteiskunnalle – ja erittäin hyvä viestintäponnistus. Ja siksi haluaisin pyytää, että ette vastusta teknologiaa ei-teknologian nimellä. Me tarvitsemme kaikkia innovaatiomalleja. Se, mitä me haluamme saada aikaiseksi tässä suhteessa, on se, että ryhdytään investoimaan, muuttamaan investointeihin niin, ettei vain yhden hankkeen vaikutus ole merkityksellinen, vaan useiden hankkeen, jotka toimivat yhteistyössä niin, että päästään tähän kestävään kehitykseen. Voidaan vastata niitä odotuksia, joita ihmisillä on vielä enemmän nyt tänä päivänä, kun IPCCn kertomus julkaistiin. Niin, että voidaan vastata tähän eksistentiaaliin haasteeseen, joka, jonka ilmastonmuutos meille luo. Se on johdonmukainen ponnistus eri hankkeiden avulla ja siksi meidän ei tule katsoa myöskään kaikkia teknologioita eristäytyneenä ja eikä jokaista toimialaa eri, erikseen, vaan kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä. Ja uskon myös siihen, että teknologinen johtajuus, ja olen tässä edustaja Rytskön kanssa samaa mieltä, että se määrittelee Euroopan roolin tulevaisuudessa. Ei ole kysymys siitä, että puhutaan teknologiasta ja näin voitetaan tämä peli, vaan investoimalla siihen. Ja tällä tavalla varmistetaan se, että muut seuraavat tätä meidän esimerkkiämme. Uskon, että olisi vähän liian yksinkertaista sanoa, että komissio ehdotuksinen ei jättää huomiota tieteelliseen johtajuuteen investoinnin. Olemme ehdottaneet sen lisäämistä. Sehän on osa tätä ohjelmaa. Se on kaikkein suurin ohjelma ja siinä on kaikkein suurin lisäys. Yleisesti ottaen haluaisimme että ei asetettaisi perus- ja soveltava tutkimusta vastakkain. Kaikille tämä ei oikein sovi, mutta olemme jo horisontti 2020 siirtyneet tästä poispäin. Meidän mielestämme ei ole järkevää ajatella asiaa tällä tavalla. Paljon hyödyllisempää on katsoa sitä, kuka tämän ohjelman luo. Ovatko se tiedemiehet, yhteiskunta vai innovoijat. Eikä silloin ole väliä sillä, onko kyseessä perustutkimus vai soveltava tutkimus. Kaikkea tarvitaan. Ja muutama kohta vielä, sitten lopetan, hyvä puheenjohtaja. Huippuosaamisen jakaminen, osallistumisen lisääminen on tietysti meille hyvin tärkeää myös. Se on haaste ja välttämättömyys, joka meidän kaikkien täytyy ottaa huomioon. Ja siksi olemme ehdottaneet sitä, että tuo osallistumisen laajentaminen – lisääntyy Horisontti Euroopassa. Me haluamme todella avata paljon enemmän tätä ohjelmaa ja siksi me olemme uudelleen nivouttamassa näitä yhteiskunnallisia haasteita, jotta se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia uusille osallistujille. Otamme tämän huippuosaamissineetin mukaan, teemme sen saavuttamisen helpommaksi, pyrimme saamaan synergiaa muiden ohjelmien, ohjelmien avulla Haluamme olla älykkään erikoistumistrategian kanssa yhteistyössä ja yleisesti ottaen varmaan ollaan myös samaa mieltä siinä, että meidän täytyy säilyttää myös huippuosaaminen peruskriteerinä ja tämän ohjelman perusmaineena. Huippuosaaminen muuten ei ole mikään itsestäänselvyys. Huippuosaaminen on puiteohjelman puitteissa se, jonka tie, tieteilijän täytyy ansaita joka ikinen kerta, jokaisen uuden ehdotuksen puitteissa. Edustaja Nika, ilahtuneena voin todeta, että me olemme hylänneet aika monta Nobelin palkinnon saajan hakemusta. Ja olemme ylpeitä siitä. Emmekä suinkaan epäröi tiedottaa asiasta. Ja näin varmasti kaikki myös tiedämme sen, että meidän täytyy varmistautua siitä, että nämä olemassa olevat verkostot avataan. Ja me olemme ensimmäiset, jotka pyrkivät näkemään ratkaisuja tässä suhteessa ilman, että vaarannetaan huippuosaaminen. Puheenjohtaja esititte kysymyksen siitä, millä tavalla voidaan tämä avoimuus nivottaa yhtenä samana säilyttää tulosten hyödyntäminen Euroopassa. No, Mehän teemme näin varmistamalla sen niin, että jokaisella alueessa paikallisella eurooppalaisella tasolla parannetaan puiteehtoja niin, että kaikki on houkuttelevaa tutkijoille. He haluavat työskennellä siellä, missä ovat, niin että voidaan investoida ja saada aikaiseksi todellista potentiaalia sen suhteen, että sijoitukselle saadaan tuottoa. Voin vakuuttaa teille sen, että me näin voimme tehdä Euroopasta hyvän paikan kaikille meille. Nyt olen pääsemässä loppuun, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette ollut näin antelias puheajan myöntämisessä minulle. Edustaja Eller kysyy jossain välissä tällä sitä, että mikä tekee EUsta johtavan maailmanlaajuisesti. Haluaisin sanoa, että tässä on kolme kysymystä. Nopeus, soveltamisalaa ja mittakaava. Jos katsotaan sitten sitä, mistä täällä on kysymys, niin nopeus merkitsee sitä, että tarvitsemme todella nopeita sopimuksia. Meillä ei ole varaa siihen, että syntyy kuiluja siirtymisessä. Horisontti 20-20, Horizon Eurooppaan mittakaava on budjetti. Meillä on pikkuinen budjetti, vaikka siinä onkin 120 miljardia. Meillä ei ole varaa mennä tuon budjetin alle. Ja soveltamisala tässä suhteessa merkitsee sitä, että tarvitsemme tutkimusta ja innovointia. Me tarvitsemme kaikkia eri aloja, sektoreita ja tutkijoita kaikkia taloudessa ja yhteiskunnassa olemaan mukana, jotta tämä ohjelma onnistuu. Kiitoksia. Thank you for your... Puheenjohtaja, kiitoksia näistä kommenteistanne. Esittelijä Eller haluaa ottaa esille useita päätelmiä. Niin en nyt puhu pitkään. Näen, miten kollegat jo katselevat minua. Pyytäisin vain, että autatte meitä hiukan. Olin poissa puoli tuntia, koska saimme nyt muodollisesti kuulla, että neuvostolla ei ole lähestymist, yleistä lähestymistapaa tähän nimenomaiseen hankkeeseen – Eli neuvotteluita ei voida käynnistää. Eli tämä on sitten seuraavan parlamentin asia. Eli tämä ei onnistu ensi kesäkuussa. Se onnistuu sitten, kun meillä on uusi komissio. Eli käytännössä kyse on vuoden 2020 loppuvaiheesta. Ja kun ajatellaan kunnianhimoamme, ja kun ajatellaan prioriteetteja ja muita, minkä tyyppisiä tavoitteita meillä on, laajennetaanko vai supistetaanko kansainvälistä alaa. No, alati muuttuvassa maailmassa on kuitenkin selvää, että on kilpailua. Ihmiset eivät ole rajoittuneita omiin kotipaikkoihinsa tai maihinsa tai edes mantereisiinsa. Mutta varmaa on, että me menetämme tai häviämme tässä kilpailussa. Ja tässä on kyse myöskin siitä, että oikeusperusta on muodollisesti muutettu. Ja parlamentin tavoitteena on saada mahdollisimman paljon rahoitusta. Meidän täytyy toimia oikein tässä menettelyssä juridisesti. Ja Brexitin jälkeen, joka ei välttämättä ole kauhean mukava, niin se on sitten ehkä käännekohta ja sen jälkeen keskitytään Eurooppaan ja katsotaan, mikä on sitten hankkeen tulevaisuus. Ja jos komissio tekee kunnianhimoisen ehdotuksen, jota parlamentit ja neuvosto eivät kyseenalaista, mutta päätös lykätään vuoteen 2020, jotta sitten voitaisiin miettiä toimia, jotka tapahtuvat vuonna 2022 tai 2023, niin Brexitin jälkeisen Euroopan kuva on sitten murskaava. Me emme enää ole sitten samalla tasolla ja tämä ei koske vain tutkimusta. Tällöin voidaan sanoa, että muissa kuin demokratioissa päätöksenteko on niin paljon tehokkaampaa, että taloudellista vaurautta voidaan tarjota kansalaisille. Sanotaan, että teidän pitää ainoastaan luopua demokraattisista toiveista. Eli tehdäänkö tästä hankkeesta päätös, niin se on paljon suurempi kuin pelkkä budjettikysymys tai se, olemmeko mukana tutkimuksessa. No se tietysti on välttämätöntä ja rahoitusta pitäisi olla enemmän. Mutta kun ajatellaan näitä haittoja näin hitaissa menettelyissä, niin silloin näyttää siltä, että me jäämme jälkeen, ei ainoastaan näissä luvuissa, OECDn luvuissa, vaan myöskin sitten arvovallassa ja kunnianhimossa, joita Euroopassa on. Eli ei nyt ole niin, että pitää raportoida vain sidosryhmille, vaan meidän pitää tehdä yhteistyötä. Jos vain mikrohallinnoidaan kaikkea, niin silloin on voittajia ja häviäjiä, mutta silloin me kaikki häviämme. Ja sitten toisinpäin. Tässä Eurooppa sanoisi, että me korotamme tutkimusbudjettia – ja me ymmärrämme, että me nyt toimi teknokraattisesti. Me haluamme tuloksia, jotka eivät ole vain teknisiä tai lukuihin pohjautuvia, vaan haluamme muuttaa yhteiskuntaa. Eli nyt täytyy katsoa, miten Euroopassa harjoitetaan politiikkaa verrattuna siihen, miten tehdään muualla maailmassa. Kiitos. Well, thank you. <clears throat> thank you for valuable... Kiitoksia näistä arvokkaista kommenteista. Varmaankin molemmat esittelijät esittivät hyvin laajalaisesti omia ajatuksiaan. Haluan kiittää siis eh, Vandenbergia, Janusz Bunieckia, Varsovan solubiologisesta instituutista Dominik Pirekia, joka on OECDstä, Vine Heritskaa, joka taas on puheenjohtajana Excelissä. Ja Jan Polmovskia. Euroopan tutkimusinstituutin Killan pääsihteeriä. Oli ilo keskustella näistä asioista yhdessä. Me käytimme kaiken ajan ja tämä asia on niin laaja, että varmasti palaamme vielä tähän ja olen varma myös siitä, että seuraava parlamentti toivoaksemme käsittelee sitä vielä paremmin kuin me. Kiitoksia. Tomorrow. Huomenna kello yhdeksän koordinaattoreiden kokous ja kymmeneltä aloitamme äänestykset. Nähdään huomenna.